Please, good morning to you all. Hyvää huomenta kaikille. No niin, ja tervetuloa tähän kuulemistilaisuuteen, joka koskee yli 20 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamista ja hiilivuotoa. Tehän tiedätte, että olemme kutsuneet tähän paneeliin lukuisia osallistujia. Ensin pidän itse johdannon ja sitten kollega Matias Roth, Rood, joka on kyseisen aiheen mietinnön varjoesittelijä. Ja sitten myöskin Baas Eichhaut on paikalla niin ikään, ja hän on esittelijänä kyseisessä mietinnössä. Ja periaatteessa meillä on sitten ainakin joku komissiosta läsnä. Eli hän on Marie Donnelly, joka edustaa energiapääosastoa, mutta hän ei nyt ole tällä hetkellä täällä vielä. Toivottavasti hän tulee tai ainakin joku komissiosta tulee. Näillä avaussanoilla omasta puolestani haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että yhdeksän kuukautta on nyt kulunut, tai yhdeksän kuukautta on aikaa seuraavaan ilmastokonferenssiin. EU valmistelee kantaansa. Ja 2007 maaliskuussa se sitoutui yksipuolisesti vähentämään päästöjä 20 prosentilla ja sen jälkeen on kuitenkin paljon muuttunut, eikä nyt vähiten Japanin johdosta. Mutta kuitenkin meidän pitäisi tässä kuulemistilaisuudessa pitäytyä sen aiheeseen ja sen linjaan, eikä mennä siihen halpaan, että nyt jumiudutaan käsittelemään Japanin viimeaikaisia uutisia. Joten pitäydytään aiheessa. Ja mehän tiedämme, että monet muutkin maailman alueet ovat tehneet merkittäviä leikkauksia päästöihin. Maailman johtajat ovat päättäneet rajoittaa lämpenemisen kahteen, kahteen asteeseen. Ja aiheesta on tulossa kilpailutekijä myöskin markkinoilla. Ja voimme mietiskellä jo itseksemme, kuinka tärkeää on EUn yksipuolinen sitoutuminen lisäleikkauksiin. Ja sitten 2007 vuonna neuvosto sopi jo, että meidän pitäisi sitoutua 30 prosentin leikkauksiin, jos kaikki alueet lähtevät asianmukaisiin toimiin. Ja tästä aiheesta me nyt keskustelemme täällä tänään, eli että nostettaisiin tavoite 20 suuremmaksi. Bas Eichhout pääasiassa käsittelee tätä aihetta omassa esityksessään. Romana Jordan ei päässyt paikalle valitettavasti, mutta Basin on tarkoitus selventää, minkälaiset mahdollisuudet on leikata päästöjä yli 20 prosenttia, minkälaisia konkreettisia välineitä siihen on. Komission asiakirjassa esitellään matala hiilinen tiekartta 2050, joka esiteltiin aivan viime aikoina, ja sitten energiatehokkuussuunnitelma, jonka komissaari Oettinger on esitellyt, on pöydällä. Molemmat asiakirjat toteavat, että energiatehokkuus on avain tämänhetkisten tavoitteiden aikaansaamiseksi ja myöskin niiden parantamiseksi tai suurempien tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja sen takia komissio pyydettiin tänne paikalle keskustelemaan viimeaikaisista ehdotuksistaan tällä alalla. No niin, haluaisin mainita vain tässä, koska Romana Jordan ei ole paikalla, ei päässyt paikalle, ihan muutaman lyhyen asian, jonka hän on pyytänyt korostamaan ITRE-valiokunnan lausunnossa. Ensinnäkin hän korostaa, että tarvitaan pitkäaikaista tavoitteen asettelua sen sijaan, että keskityttäisiin vain 2020 vuoteen. Ja toiseksi hän huomautti, että lisää leikkauksia EU-tavoitteiden pidemmälle meneviä leikkauksia pitäisi tukea asianmukaisilla kannusteilla eikä niinkään lisää lainsäädäntötoimilla. Ja sen takia seuraava monivuotinen rahoituskehys tulee olla sellainen, että siinä täytyy asettaa oikeat prioriteetit ja osoittaa asianmukaisesti varoja käyttöön innovaatioihin sekä myöskin kannustaa asianmukaisten rahastojen käyttöä esimerkiksi tuotantolaitosten remonttien tukemiseen. No tässä olivat ne pari asiaa, jotka ITRE lausunnossaan on ottanut esille tästä mietinnöstä. Ja ilman, että nyt pitkitän tässä johdantosanoja, niin annan puheenvuoron kollegalleni Matias Rootille. Ole hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitos myös minun puolestani ja oikein hyvää huomenta Esityslistalla on tänään erittäin tärkeä aihe. Kysymys siitä, miten Euroopan unioni tulevina vuosina toimii ilmastopolitiikan kohdalla. 2008 teimme hyvin laajan päätöksen ilmasto- ja energiapaketista ja se, tämä päätös on edelleen voimassa. 20 prosenttia hiilidioksidipäästövähennyksiä näin päätettiin, kun muut suuret talousblokit tekevät samoin. Ja jos muut tekevät samoin, Euroopan unioni on valmis jopa 30 prosenttiin, mitä päästövähennykseen tulee. Olemme todenneet äh, Kööpenhaminan ilmastokokouksessa, mutta myös Kankunissa, että kansainvälisellä näyttämöllä liikehdintää on tällä vai- tällä hetkellä varsin vähän. Samalla kuitenkin on ollut talous- ja rahoituskriisi, ja näin talous, mutta myös teollisuus ovat kärsineet nyt ollaan juuri päästy tasolle, jossa tilanne alkaa normalisoitua, mutta ei tämä toipuminen vielä täydellistä ole. Viime viikolla saimme sitten uutisia Japanista. Kolme katastrofia on nyt tapahtunut Japanissa ja täytyy sanoa, että tätä minä en haluaisi kokea Euroopassa, tällaista ketjureaktiota kuin nyt Japanissa. Tämä Japanin tapahtuma tulee kyllä vaikuttamaan hyvin laajalti myös Euroopan unionin keskusteluun tulevaisuudesta. Komission jäsen eilen ja toissapäivänä vieraili Euroopan parlamentin eri valiokunnissa. Hän toimi välittömästi, hän toimi todella, reagoi nopeasti ja voimakkaasti ja tulemme saamaan ehdotuksia hyvin, hyvin pian. Tärkeää on tämänpäiväisessä kuulemista tilaisuudessamme vieraidemme kanssa keskustella tästä hiilivuodosta. Mikä on hiilivuodon vaikutus? Euroopan teollisuudet käyvät maailmanlaajuista kilpailua ja jos Eurooppa yksipuolisesti tekee tiukkoja, entistä tiukempia päätöksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mitä vaikutuksia tällä on Euroopan teollisuuteen? Mitä vaikutuksia ilmastolainsäädännön tiukentamisella on paitsi meidän teollisuuteemme, vaikuttaako se muihin toimijoihin maailmalla? Vaikuttaako se mitenkään ja jos niin miten? Millä aloilla Eurooppa voi edetä vaarantamatta kilpailukykyään? Onko järkevää nostaa uusiutuvien energianlähteiden osuutta esimerkiksi 40 prosenttiin vaikkapa sähkön tuotannossa. Teknisestihän tämä olisi toteuttamiskelpoinen ajatus, mutta mitä vaikutuksia sillä olisi kokonaistaloutemme? Ja luonnollisesti täytyy nähdä myös ympäristöpuoli. Mitä vaikutuksia on Euroopan yksipuolisilla toimilla ja mitä ympäristövaikutuksia Onko Euroopan yksipuolisilla toimilla ylipäätään ympäristövaikutuksia, myönteisiä sellaisia, jos niin millaisia? Ja päivän päätteeksi, ja tällä tarkoitan nyt sitten kesäkuuta, herra Eichhout tulee tähän aikatauluun vielä varmasti puheenvuorossaan puuttumaan, niin äh, Euroopan parlamentti sitten päättää näistä äh, asioista oma-aloitemietintönsä puitteissa. Tällainen oma-aloite mietintö ei ole juuri Ähm, äh, minkään ähm, arvoinen, sitä eivät välttämättä muut toimielimet kovinkaan vakavasti ota, jos se on pelkkä mm, taisteluilmoitus. Kyllä Euroopan parlamentin on toimittava niin, että ähm, paitsi ilmastokysymykset, myös kilpailukyky otetaan huomioon. Ja tässä myös äh, parlamentti parlamenttia voidaan kritisoida. Robert, Robert Goebbels vuonna 2008 keskustelimme pitkään ilmasto- ja energiapaketista. Hyväksyimme sen ensimmäisessä käsittelyssä ja tuolloin parlamentti vesitti omia oikeuksiaan, koska oli kiire. Ja tällä on varsin hapan jälkimaku monienkin kollegojen suussa ja siksi tällä hetkellä, tässä vaiheessa meidän täytyy nyt todella analysoida tilannetta, koska me sitten olemme ne, henkilöt, jotka vaalipiireissämme joudumme päätöstämme puolustamaan. Eli päätöksen, jonka Euroopan parlamentti tekee, on oltava sellainen, että voimme todella seistä yhtenä miehenä sen takana. Ja tällainen päätös voidaan saada aikaan vain yhte, yhdessä konsensuksella. E, tällainen oma aloitemietintö tarvitsee laajan tuen ja tätä varten tarvitaan aikaa. Tämän päivän kuulemistilaisuus on äh, hyvin tärkeä meille. Meillä on monia asiantuntijoita ympäri Eurooppaa ja tästä tulee varmasti hyvin kiinnostava ja asia, asiatäyteinen aamupäivä. Kiitos. Yeah, and now the floor is for you. Kiitoksia sitten seuraavaksi sinulla on puheenvuoro Bas. The introduction and... Kiitoksia tästä esittelystä. Näin Bas Haikaut ja äh, olen Envi-valiokunnasta Meillä on ollut eh, myös Roman Joranin kanssa eh, kuuleminen Envissä. Ja tämä nyt osoittaa sen kanssa, että eh, keskustelu ilmastotavoitteista on paljon enemmän kuin pelkästään ympäristöä koskevaa keskustelua. Se on saman aikaan myös teollisuutta koskeva kysymys. Minä olen Envin esittelijä ja tämän vuoksi on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä ITREn kanssa – niin että mietinnössä katetaan sekä ympäristöpuoli että sitten teollisuus ja energia, kun eh, pyrimme nostamaan ilmastotavoitteita. Olen eh, tehnyt ensimmäisen luonnoksen mietinnöstä ja Roman Jordanin kanssa olen tehnyt yhteistyötä. Ja myös minun mietinnössäni näkyy, että on selviä syitä nostaa ilmastotavoitteita komissio eh, antoi tiedonannon jo toukokuussa 2010, eh, jossa eh, hyvin selvästi annettiin se viesti, että täytyisi nostaa tavoitetta 20 mm, prosentista vuonna 2020. Ja minä kannatan sitä, että nostaisimme yksipuolisesti 30 prosenttia tuon tavoitteen. Ja tätä tukee monet tieteiset argumentit. Ja todellakin, jos pyritään kahden, prosent, äh, kahden asteen tavoitteeseen, niin äh, itse asiassa EUlta tämä 30 prosentin tavoite on vain ensimmäinen askel. Ja tämä näkyy myös äh, komission äh, etenemissuunnitelmassa, joka annettiin maaliskuussa. Eli jos haluamme kustannustehokkaasti äh, edetä, niin meidän täytyy saada yli 20 prosentin tavoite. Täällä, eh, tässä eh, valiokunnassa on kuitenkin muitakin argumentteja kuin ilmastoargumentit, joten katsotaanpa teollisuutta ja energiaa koskevia argumentteja. Ja yksi tärkeimmistä talouden kannalta on se, että kun nostetaan tavoitetta 20-30 prosenttiin, niin saadaan 40 eh, miljardin euron säästöt öljyntuonnissa. Ja tämä on äh, laskettu sen mukaan, että öljybareli olisi 88 äh, dollaria. Mutta me kaikki tiedämme, että öljyn hinta on paljon korkeammalla ja sen oletaan siellä myös pysyvän. Joten järkevää olisi äh, vähentää öljyn tuontia nostamalla ilmastotavoitteita. Ja tänään haluamme keskustella useista tärkeistä seikoista, joilla voidaan päästä tähän päästökaupan suhteen. Täällä on erittäin paljon annettavaa. Ja innovoinnilla on erittäin tärkeä rooli tässä. Tänään tulemme kuulemaan siitä. Me tiedämme, että tarvitaan hiilidioksille hinta, joka takaa sen, että markkinat reagoivat. Mutta toisaalta, jos ei investoida teknologioihin, niin, että eh, niiden eh, hinnat alenevat, niin emme eh, saa tasapainoista politiikkaa. Ja tämän vuoksi tutkimus- ja tuotekehittely on avainasemassa. Toinen seikka on energiatehokkuus. Kun katsotaan komission etenemissuunnitelmaa, niin siinä sanotaan aivan selvästi, että jos tavoitamme 20 prosentin energiatehokkuus tavoitteen vuonna 2020, niin saavutamme jo 25 prosentin eh, leikkauksen päästöissä. Eli olemme jo nykyisen tavoitteen yläpuolella. Suuri kysymys kuuluu, kuinka tähän päästään? Meillä on laaja enemmistö parlamentissa sille, että saamme sitovat tavoitteet. Myös Jensen on mietinnössään sanonut, että tarvitsemme sitovat energiatehokkuustavoitteet. Kuitenkin, jos katsotaan energiatehokkuussuunnitelma, joka on saatu komissiolta, niin toistaiseksi sitovia tavoitteita ei ole. Ja tämä on todellakin erittäin tärkeä seikka, josta meidän täytyy keskustella, ja siksi on hyvä, että energiatehokkuus on esityslistalla. Eli kuinka saavutamme nämä hyödyt energiatehokkuudesta? Kuinka voimme vahvistaa komission kantaa? Sillä energiatehokkuus on todellakin avainasemassa. Ja lopuksi haluan todeta, että olen aivan samaa mieltä Matiaksen kanssa siitä, että lopulta emme halua taistelua, että esimerkiksi olisi tällainen taistelutilanne, missä puolet olisivat puolesta puolet vastaan. Mutta jos sanomme, että energiatehokkuus on näin tärkeää ja haluamme saavuttaa nuo tavoitteet, niin meidän täytyy nostaa joitakin tavoitteitamme myös ETS ulkopuolella. Sillä mikäli tavoitteita ei mukauteta niin energiatehokkuustavoitteet eh, johtavat ainoastaan eh, kaupankäyntiin valtioiden välillä, eikä todellisia eh, päästövähennyksiä saada aikaan. Eli meidän täytyy tehdä molemmat. Eli meidän täytyy myös muokata politiikkojamme, jotta pääsemme näihin tavoitteisiin. Tästäkin meidän täytyy keskustella. Komissio on ollut hyvin vastahakoinen, mutta me parlamenttina voimme kehottaa komissiota antamaan ehdotuksia. Ja tämä tietysti liittyy myös talous- ja rahoitusnäkymiin, sillä meidän täytyy todellakin luoda yhteys tähän rahoituskeskusteluun, jota myös käydään Brysselissä. Ja tämä yhteys todellakin täytyy tehdä. Mutta myös päästökaupassa meidän täytyy saada enemmän aikaan energiatehokkuuden osalta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on uutta teknologiaa ja joka sitten mahdollistaa uuden talouden. Ja tälle tarvitaan hintakannustimia. Ja on hienoa, että meillä on asiantuntijoita täällä, sillä eh, he voivat antaa meille panoksensa näitä mietintöjä varten. Ja sitten yhteistyössä muiden esittelyiden kanssa saamme toivottavasti laajan enemmistön ja voimme antaa vahvan viestin tulevaisuutta varten. Eli ilmastotavoitteet ja toisaalta teollisuuden vallankumouskin on tavoitteena. Kiitos. Thank you, thank you very much. Paljon kiitoksia tästä hyvin selkeästä selostuksesta Mm, siitä, missä, mistä mietinnössä on kyse ja mikä on keskustelun, mitkä ovat keskustelun äh, suuntaviivat. Emme odottaneetkaan, että näin äh, kattava paneeli saataisiin aikaiseksi, koska nythän me joudumme pystymme käsittelemään kaikkia näitä aspekteja, mitkä tässä esille nousivat mukana olevien edustajien avulla. Nyt meillä on sitten Rova Donnelly, joka on komission edustaja. Kiitoksia paljon, että pääsin tänne mukaan tänä aamuna. Ja jos sallitte, niin ihan lyhykäisesti kertoisin teille hieman lisätausta energiatehokkuussuunnitelmasta, jotka, jonka komissio juuri viime viikolla hyväksyi. Sehän hyväksyttiin samaan aikaan kuin hiili 2050 strategia ja syy siihen on se, että ne molemmat ovat toisiinsa tiukasti sidoksissa ja tietysti on sanottava, että energiatehokkuus tavoitteen saavuttaminen 2020 vuoteen mennessä on avain matalahiilisen energian aikaansaamiseksi 2050 ja saa, auttaa meitä saavuttamaan 20 prosenttisen leikkaustavoitteen vuoteen 2020 mennessä. Ja näin olemme todenneet tuossa paperissa, että jos me saamme energiatehokkuustavoitteet pantua täytäntöön, niin se auttaa meitä saamaan aikaiseksi 25 prosentin leikkaukset kasvihuone kaasupäästöihin. Ehkä tässä ympäristössä, kun puhutaan niin paljon energiasta ja eri energialähteistä ja monenlaisia muitakin asioita keskustelun liittyy, niin olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, että turvallisin ja varmin ja halvin energiamuoto on se energia, jota emme koskaan käytä. Ja se on aivan perustavanlaatuinen asia, kun ajatellaan energiatehokkuusfilosofiaa. Se on sellainen ajatus, joka on meidän ilmastotavoitteiden päävaikuttaja ja myöskin meidän taloudellisen tavoitteittemme tärkein myötävaikuttaja. Eli teollisuus, joka on tehokasta, se on kilpailukykyistä myöskin kuluttajille ja kuluttajat saavat aikaiseksi siitä hyötyä myöskin itselleen, joten hyvin tärkeä taloudellinen viesti meillä on tässä myöskin kerrottavana ilmastoviestin lisäksi. Energiatehokkuussuunnitelma hyväksyttiin viime viikolla ja siinä annetaan suuntaviivat 2020 vuoteen mennessä, mutta toivomme, ettei se rajoittuisi pelkästään siihen vuoteen, vaan monet aloitteet jotka olemme siellä listanneet, laittavat meidät tielle kohta kohti 2050 vuotta. Meidän täytyy tietysti kulkea varovaisesti tuota tietä pitkin, mutta suunta on oikea. Se rakentuu selkeästi 2006 vuoden energiatehokkuussuunnitelmalle ja monet toimenpiteet, jotka on lainsäädäntömuodossa hyväksytty sen jälkeen, voidaan nyt jo todeta tapahtuneiksi. Meillä on esimerkiksi rakennusdirektiivi, joka hyväksyttiin viime vuonna esimerkiksi. Mutta se vie meidät hieman pitemmällekin. Ja tässä on muutamiakin asioita, jotka haluaisin eh, nyt ottaa esille tässä tämän suunnitelman yhteydessä. Ja varmaan parasta on heti sanoa, että ei ole minkäänlaista 20 prosentin eh, oikeudellisesti sitovaa tavoitetta jäsenvaltiolle, mutta me olemme kuitenkin äh, lähteneet jäsenvaltioiden kanssa kaksi tahoiseen lähestymistapaan. Tehän tiedätte varmaankin, että Eurooppa 2020, 2020 prosessia prosessin osana niin Euroopan politiikan ohjausjakso antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden laatia kansalliset uudistusohjelmat ja ensi kuussa, huhtikuussa osana näitä ohjelmia, jäsenvaltioiden ohjelmia, jäsenvaltiot voivat osoittaa kansalliset tavoitteensa Eurooppa 2025 tavoitteen lisäksi. Ja kaikissa noissa on mukana tietenkin se energia- ja ilmastotavoitteet ja 20 prosentin leikkaukset ja myöskin uusien, uusiutuvien luonnonvarojen, uusiutuvien polttoaineiden käytön. Paljon keskustelua on käyty siitä, mikä tavoite sitten on, mitä se tarkoittaa, ja suunnitelmassa olemme mielestäni selventäneet, että puhumme primäärienergiasta ja puhumme 368 miljoonan tollin öljyekvivalentin äh, vähennystä tästä hetkestä vuoteen 2020 mennessä. Eli nyt olemme selventäneet sitä, mitä se tavoite on. Ja nyt kun puhutaan indikatiivisista tavoitteista jäsenvaltioissa, niin komissio on todennut, että vuonna 2013 tarkastelemme uudelleen, minkälaista edistystä on saavutettu, ja tarpeen mukaan sitten vastaamme siihen, jos on tarpeen, äh, vastaamme siihen jäsenvaltioiden, äh, jäsenvaltioita oikeudellisesti sitovia, sitovilla tavoitteilla mutta valinta sen välillä, onko oikeudellisesti sitovia tavoitteita tai oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä, niin tässä kontekstissa täytyy olla hyvin selväsanainen. Eli kyseessä ovat todellakin oikeudellisesti sitovat toimenpiteet. Ne ovat toimenpiteitä, jotka esitetään lainsäädäntöehdotuksissa, joita esittelemme tulevina kuukausina. Ne ovat sellaisia toimenpiteitä, joissa otetaan käyttöön julkisen sektorin tavoitteita. Me olemme identifioineet että julkisten rakennusten äh, remontointitaso on tuplantunut, ja olemme identifioineet myöskin avainelementit julkisille hankintasäännöille ottaen huomioon, että julkinen sektori edustaa suurta talouden osaa kaikissa jäsenvaltioissa, erityisesti kun käytetään energiatehokkuutta yhtenä pääkriteerinä äh, julkisen sektorin hyvien, hyvä, hyvässä palveluiden tarjonnassa. Ja miten se nyt olikaan se loppu sitten, nyt taisivat mennä jo sanat sekaisin. Joka tapauksessa toinen ala, jota sitovat toimenpiteet koskevat, koskettavat äh, säästötavoitteita kunnallistekniikassa kahdestakin syystä. Ensinnäkin noin viiden jäsenvaltion todellisen mm, kokemuksen perusteella olemme huomanneet, että tämä on se mekanismi, joka toimii. Meillä on säännellyt, säännellyt markkinat ja tämä lähestymistapa saa aikaan tuloksia. Mutta toiseksi on tärkeää, että kaikki ovat toimijoita energiatehokkuuden aikaansaamisessa. Se koskee kaikkia. Kaikki ihmiset, jotka asuvat tuolla toimistoissa tai elävät kodeissansa ja tekevät työtä toimistoissaan, ovat mukana siinä. Ja tällä tavalla, kun saadaan katettua niin valtava määrä ihmisiä, ihmisryhmiä, on suuri haaste. Ja se tarkoittaa sitä, että energian tarjoajat, siis energian tuottajat, jakelijat ovat avainasemassa. Heillä on kontaktit kaikkiin näihin ihmisiin ja sen takia on tärkeää, että asia täytyy demonstroida asiallisesti ja tuoda tiedoksi ihmisesti, ihmisille asiallisesti, jotta saadaan yhteys eri ihmisryhmiin Euroopassa, ihmisryhmien Euroopassa. Ja sen takia, koska kyseessä on säännellyt markkinat, markkinat tarvitaan asianmukaiset standardit. Ja kolmas ala päästökauppaan liittyen on päästöt. Meillä on tietenkin emissiodirektiivi, siis päästödirektiivi, ja sen osana meillä on velvoite käyttää parasta käytettävissä olevaa teknologiaa, ja tiedämme, että tämä oli ensin aika, aika uusi asia, mutta se on aika kuitenkin kestävä ja asianmukainen vaatimus, ja se on itse asiassa jokaisen energiantuotantoyhtiön velvollisuus ottaa huomioon ei pelkästään uusissa, uusissa tuotantolaitoksissa, vaan silloin kun remontoidaan vanhoja energiantuotantolaitoksia tämä näkökohta on otettava myöskin huomioon. Ja tämä on oikeastaan vaikea osa-alue. Ja yksi asia, joka meidän mielestämme on ehkä hieman väärin ymmärretty tai käsitetty, on se, että monissa tapauksissa tämä vaatimus, että parasta mahdollista teknologiaa pitäisi käyttää, voidaan äh, jättää poikkeuksen nojalla huomiota silloin, kun kyseessä on Euroopan päästökauppajärjestelmä. Eli hiilipäästöt eivät ole itse asiassa todellisuudessa välttämättä se kaikkein tehokkain tapa saada aikaan leikkauksia päästöissä, joskin niin, jos ajatellaan, että koko teollisuuden ala, joka, tai koko sellainen toimiala, joka on ETSn puitteissa, eli päästökauppajärjestelmän puitteissa, voitaisiin vapauttaa tästä velvoitteesta, ei ole toimiva ajatus. Ja tähän liittyy tietenkin lämpökysymys. Eli rakennusten lämmittäminen, tämä rakennus vaikkapa esimerkiksi ja kaikki nuo rakennukset, jotka tuolla ulkona ovat ja oma taloni ja kaikkien talot edustavat 40 prosenttia kulutetusta energiasta Euroopassa. 40 prosenttia. Se on suurin yksittäinen erä Euroopan unionissa ja se on aivan avainalue, johon meidän täytyy puuttua. Meidän täytyy puuttua siihen monellakin tavoin. Aivan selkeästi ensimmäinen ja kaikkein tärkein mekanismi, jota voimme käyttää sen varmistamiseksi, että rakenteiden, äh, rakenteiden pinta on tiivis ja varma ja turvallinen. No tietysti on helppoa te, toimia tällä tavalla silloin, kun rakennetaan uusia rakennuksia, mutta sil, hankalammaksi tilanne tulee silloin, kun katsotaan vanhoja rakennuksia. Katsotaan nyt vaikka, vaikkapa tuonne ulos ikkunasta nuo rakennukset, jotka tuolla seisovat, ovat varmastikin sata vuotta vanhoja. Kysymys kuuluu, mitä tehdään sen takaamiseksi, että noissa taloissa ja rakennuksissa ö, turvataan energiakirjekuoren pitävyys. Ja tämä on todellakin vaikea tehtävä, mutta se on välttämätön tehtävä. Ja meidän täytyy miettiä, kuinka rahaa voidaan mobilisoida siihen tarkoitukseen. Ja tässä asiayhteydessä rahoituksen määrä, suuruus on sellainen, että sehän kerta kaikkiaan on aivan valtavan paljon suurempi kuin mitä voidaan ollenkaan rahoitusperspektiivien puitteissa ajatella. Sieltä ei rahaa tarpeeksi löydy, mutta sillä saadaan aika, voidaan saada aikaiseksi parikin tai muutama sellainen tuki tai, tai äh, havaintoarvoa omaava rakenne. Käytetään esimerkiksi ra- rakennerahastoja niin, että voidaan osoittaa, että priorisoidaan energiatehokkuutta äh, tällaisissa remontointihankkeissa. Ja toivottavasti tällaista voidaan hyödyntää enemmänkin tulevaisuudessa. Sitten toinen ajatus, joka koskee julkista sektoria, on se, että mitä rakennusten remontointi maksaa ja kuinka siitä voidaan, se voidaan rahoittaa. Erityisesti silloin, kun tilanne on hyvin stressialtis ja äh, taloudellisesti raskas. Haluamme antaa näkyvyyttä, legitimiteettiä ja tukea energiatehokkuussopimuksilla. Se tarkoittaa sitä, että kontraktori eli urakoitsija rahoittaa tämän sopimuksen ja sitten annetaan, se, se rahoitetaan, se saa rahansa takaisin 10-15 vuoden päästä. Tiedämme, että jäsenvaltioissa on hyvin käytännöllisiä esteitä tälle ensinnäkin lainsäädäntömenettely, joka käytetään julkishankinnoissa ei salli 10-15 vuoden sopimuksia toiseksi. Kansalliset kirjanpitosäännöt määräävät usein, että kun viime vuonna se maksoi 100 yksikköä ja nyt kun investoitte ja se maksattekin vain 80 yksikköä, niin silloin menetätte sen 20 väliin jäävää yksikköä, jotka olisivat välttämättömiä. Eli kansallisia kirjanpitosääntöjä täytyy hieman rukata, jotta pystyttäisiin pääsemään tällaiseen 10-15 vuoden sopimusjaksoihin. Eli tietoisuutta täytyy lisätä niin, että ne ymmärtäisivät, että, että pääomamarkkinat pystyvät rahoittamaan suurin osa näistä investoinnista, joita täytyy tehdä. Ja parlamentin ja neuvoston ansiosta me nyt olemme käyttämässä elvytyspaketin viimeisiä rahoja energiatehokkuuden edistämiseksi. Ja tämän kuukauden loppuun mennessä me lähetämme delegaation Euroopan investointipankkiin ja toivottavasti tämän kuukauden loppuun mennessä investointiväline perustetaan ja tällä hetkellä keskusteluja käydään kahden muuden pankin kanssa tämän rahaston aikaansaamiseksi. Ja toivottavasti saamme sitten sitä vääntövoimaa aikaiseksi, mistä olemme keskustelleet teidän kanssanne. Ja toivomme, että noin 5 ja 600 miljoonan äh, euron rahoitus olisi luvassa aikana sitten energiatehokkuudelle. Tietysti paikallisviranomaiset äh, joutuvat sitoutumaan ja ponnistelemaan myöskin näiden kaikkien ajatusten täytäntöönpanoon. Tietysti näissä, tässä suunnitelmassa on paljon muitakin ajatuksia, mutta ihan nopeasti halusin nyt käydä nopeasti läpi niitä asioita, jotka koskevat ilmastotavoitteita ja taloudellisia tavoitteita ja kuinka ne voidaan vetää yhteen, tuoda yhteen energiatehokkuuden alalla. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä oli todellakin innostava esitys. Tässä on monia eri lähestymistapoja ja ratkaisumahdollisuuksia. Mm, eli ilmastonmuutos ja toisaalta eh, talouspuolikin täytyy ottaa huomioon ja täytyy huolehtia siitä, että on toteuttavissa sekä taloudellisesti että teollisuuden kannalta. Ennen kuin aloitamme keskustelun, niin muistutan, että me keskustelemme tänään eh, myös eh, energiainfrastruktuurin prioriteeteista, ja tämähän tavalla liittyy nyt käsiteltävän kysymykseen. Eli kysymyksessä on myös eh, eri energiamuotojen siirto ja jakeluverkot. Ja tämä liittyy näihin älyverkkoihin. Ja tämä on energiatehokkuuden kannalta myös erittäin tärkeä asia. Eh, kysymys on siitä, että kuinka energiaa voidaan saada jakeluverkkoihin. Tässä tähän liittyvät myös sähköautot ja kuluttajat eh, käyttävät tällä hetkellä energiaa hyvin tehottomasti. Eli tarvitaan älykkäitä verkkoja ja eh, informaatio- ja viestintäteknologia. Ja täytyy huolehtia siitä, että tämä yhteys säilyy ja että komissio todellakin eh, vietetään eteenpäin. Tähän tarvitaan paljon investointeja ja tarvitaan myös riittävä rahoitus tulevaisuudessa. Tämä täytyy ottaa huomioon, kun puhumme myös tästä energiatehokkuuden yleistavoitteesta. Tämä liittyy siis eh, tähän paneeliin ja nyt eh, keskustelu on avoin. Voitte pyytää puheenvuoro. Lena Eik on ensimmäisenä täällä. Sitten Ben Jens Okay. Edith, please, uh, Lena. The floor is... Ole hyvä, Leena. Uh, kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Rouva Koneli. Ja niin, kiitos kaikki kollegat. Nyt keskityn tässä komissioon, mutta kiitos todella kaikki näistä jo käytetyistä puheenvuoroista. Ensinnäkin olen hyvin tyytyväinen kuullessani, että komissio vihdoinkin näkee tämän uh, paketin äh, elvytyspaketin sellaisena kuin äh, parlamenttikin. Me todella taistelimme säilyttääksemme varoja myös energiatehokkuudelle ja pienille mm, kansalaishankkeille. Äh, komissio vastusti tätä alussa aivan täysin. Nyt nähdään kuitenkin, että nämä rahat voidaan käyttää erittäin tehokkaasti tässä yhteydessä. Ja kun mm, nämä rahat nyt ovat olemassa, ja tämän lisäksi haluaisin puhua muustakin. Viime kuukausinahan rahaa on saatu vielä lisää. Mielestäni kaikki tulisi käyttää tähän rahastoon niin, että mitään ei jätetä käyttämättä. Toivottavasti voimme palata tähän asiaan. Ja kun se sitten on ää, saatu hoidettua, niin avataan pullo champagnea. Mielestäni tämä on todella sitten niin hieno asia. Energiatehokkuudesta. Tapasin Euroelectricin edustajia. He ovat erittäin huolissaan siitä, että markkinat pirstaloituvat teidän lähestymistapanne vuoksi. He haluavat luonnollisesti tietää, mitä tapahtuu ja miten edetään tähän 30 prosenttiin tavoitteeseen mennessä. Eli miten huolehditte siitä, että markkinat eivät pirstaloitu niin, että meillä on koko joukko erilaisia standardeja eri jäsenvaltioissa sen sijaan, että meillä olisi kunnolliset sisämarkkinat, joista olemme jo päättäneet, jotka olemme päättäneet eh, saada aikaan. Tämä mielestäni on kyllä ongelma, kun meillä ei ole tavoitteita, ei edes eurooppalaisia tavoitteita. Nyt tämä pirstaloituu alojen välille ja eri äm, jäsenvaltioiden välille, joten en ole aivan varma siitä, että tämä ä, parantaa kilpailukykyämme. Kolmas kysymykseni. Entäpä sitten lämmön ja sähkön yhdistäminen yhteistuotanto olemme nähneet, että monissa maissa jopa kol, nämä kolme yhteistä, eli lämmittäminen, jäähdytys sekä sähkötuotanto voidaan saada yhdistettyä. Ja sitten meillähän on päätös, että tulisi Ja todella siis äly, tämähän on osa älykäs verkkokonseptia. Ja kuluttajilla tulisi olla mahdollisuus valita vihreän ja harmaan sähkön välillä ja nähdä, kuinka paljon he kuluttavat. Mutta niin kuin joissain yrityksissä, niin kuin Enelillä, on ihan hintatiedot ikään kuin Äh, punainen valo, erittäin kallis, äh, niin kuin liikennevalot, äh, vihreä, erittäin edullinen. Ja tämä toimii erittäin tehokkaasti kysynnän tasoittamiseksi, koska kysyntäpiikkejä muuten syntyy, mutta näin voidaan voidaan tasoittaa kysyntäpiikkejä ja tämä hyödyttää kuluttajia, koska he saavat edullisempaa sähköä. Tämä on kysymyksi. Thank you, Mr. Chairman. First of all, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin oikein paljon komission edustajalle, että hän on tullut tänne paikalle kokoukseen tänään. Ja kiitoksia kommenteistanne myöskin koskien energiatehokkuutta, joka todellakin on avainasemassa, jotta päästäisiin tavoitteisiin vuonna 2020 ja niiden ylikin. Kysymykseni koskee tätä 5-600 miljoonan euroa. Sehän on suuri summa, kun täällä istumme ja sitä pohdimme, mutta kun mietimme sitä, kuinka paljon rahaa tarvitaan ennen kuin päästään siihen, mitä haluamme tehdä, niin kysyisin, että kuinka komissio haluaa käyttää nyt sitten nämä rahat. Voitaisiinko saada siihen vähän tarkempaa selvennystä? Vai tarvitsetteko hieman ajatuksia siitä, miten käyttäisitte tuon rahasumman? Thank you. And thank you, Marie. Kiitoksia ja kiitos Marille energiatehokkuuden esittelystä ja sen korostamisesta. Haluaisin nyt kuulla eh, tulevasta, sillä tällä hetkellä eh, eh, kaikki tahot eivät ole saavuttamassa tavoitteita. Et, et, tällä hetkellä näyttää siltä, että voisimme saavuttaa noin 9 prosentin säästöt, emmekä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Ja tässä on myöskin mielenkiintoisesti vaihdettu hieman näiden politiikkojen nimiä. Ja kysyisin nyt, mitä aiotte muuttaa tulevien vuosien osalta? En nyt puhu julkisista äh, hankinnoista ja julkisista rakennuksista. Se on tietysti hyvä asia, mutta silti suurin osa rakennuksista ei ole julkisia. E, eli hyvä, että näin tehdään niiden osalta, mutta on muitakin rakennuksia. Eli mihin toimiin ryhdytään, jotta voimme todella saavuttaa pikemmin 20 prosenttia kuin 9 prosenttia. Sillä jos katsotaan vuotta 2030 ja sitten katsotaan, että olemmeko nyt oikealla radalla, niin voidaan todeta, että varmaan, varmaankin 2013 sitten todetaan, että täytyy ryhtyä tiukempiin toimiin ja sitten sitä ei saada aikaan ennen vuotta 2014 ja silloin on uusi parlamentti ja uusi komissio joten ennen kuin uusi lainsäädäntö on voimassa, niin sitten onkin vuosi 2015-2016. Ja sitten pitäisi pyrkiä saavuttamaan tällainen tavoite vuonna 2020. Ja kuitenkin kyseessä on elintärkeä tavoite äh, ilmastonmuutostavoitteiden kannalta. Eli kysyn, miksi äh, ja mitä me nyt teemme tällä hetkellä, jotta tätä ei lykättäisi myöhempään, jotta voisimme sillä muuten 20 prosentin tavoite vuonna 2020 jää kyllä teoreettiseksi. And now we have uh, Edith so please. sitten seuraavat puhujat. Uh, thanks uh, for the committee to organize. Kiitoksia paljon tälle valiokunnalle tämän mielenkiintoisen keskustelun järjestämisestä ja energiasta kiinnostuneet näyttävät olevan paikalla. Muilla on muuta mietittävää ilmeisesti. Minulla on muutamiakin kysymyksiä. Ensin jos aloitettaisiin Rova Donnellille kysymyksestä, joka liittyy siihen, että sanoitte, että käyttämätön energia on halvinta. No olisin toista mieltä, koska kun täytyy rakentaa tietyt, asentaa tietyt rakenteet energiantuotantoa varten, ja sitten jos ei käytetäkään sitä energiaa, niin se tarkoittaa ainakin kymmenen vuoden etukäteissijoitusta, joten ei voida sanoa, että se olisi halvoin, halvin tapa säästää energiaa tai olla energiatehokas, koska usein, harvoinkaan sijoitettu raha tulee takaisin kymmenessä vuodessa. Tämä on minusta tärkeä asia tuoda esille. Olen samaa mieltä, että no tietysti loppukädessä se on halvin tapa, mutta ei alkuvaiheessa. Mutta sitten haluaisin toistaa mantraani. Eli mitä tarkoittavat tällaiset matalahiiliset ammattitaidot? Nehän ovat äärimmäisen tärkeitä, elintärkeitä. Jokaisella PK-yrityksellä täytyy olla kirjanpitäjä, ja pystyä, joka pystyy osoittamaan, että millä tavalla säästetään rahaa tehokkaimmin. Ja energia-asiantuntijan pitäisi pystyä kertomaan heille, että minkä, millä tavalla energiaa parhaiten säästetään. Mutta pk-yrityksillä niitä ei ole. Useimmiten he eivät edes ymmärrä eikä tunnista sitä, mitä pitäisi tehdä. Eli todellakin ammatillinen koulutus ja asianmukainen taitoverkko ympäri Euroopan on avainasemassa. Ja toinen kysymykseni liittyy siihen valtavan epäjohdonmukaisuuteen, mikä EU:ssa on. Joissakin jäsenvaltioissa, kuten eilen jo totesin, menettää vaalivoiton, jos ei mainitse energiatehokkuutta, ja jossakin toisessa jäsenvaltiossa taas käy päinvastoin. Eli tämä on ehkä se suurin reservi, joka meillä on, eli tavo- tavoiteltaisiin johdonmukaisuutta niissä jäsenvaltioissa, joissa ollaan vielä kaukana tästä yhteisestä tavoitteesta ja oma maani on valitettavasti noiden ö, marginaalissa olevien joukossa. Japanin ja niiden tapahtumien johdosta ö, energiatehokkuus on etusijalla. Mutta ensinnäkin viimeinen kysymykseni viittaisin tuohon organisaation, jonka maaliskuun alussa perustitte. Mitä se voi tehdä lisätäkseen kapasiteettia ja toiminnan tehokkuutta tällä alalla. Uh, thank you very much. Uh, we... Kiitoksia. Me olemme keskustelleet varsin paljon energiatehokkuudesta ja ilmastopolitiikasta ja niin edelleen. Mutta tässä kuulemisessa mielenkiintoista on se, että tällä yritetään yhdistää ilmasto ja energiapolitiikka eh, teollisuuspolitiikkaan. Ja minun kysymykseni kuuluu teille ja muille puhille. Toimintamme etiikka, kun ryhmä toimii teollisuuden suhteen. Puhutaan täällä teollisuuslobbareista ja kerrotaan, että tässä on todellakin Eh, todellakin eh, katastrofaalisia seurauksia, joten haluaisin kylläkin eh, kuulla, onko arvioitu millaisia vaikutuksia näillä on. Eli millaisia ongelmia yritykset kohtaavat, sillä niitähän täytyy onko kyseessä todellakin uudelleenjärjestelyiden tarve, vai onko tämä vain yksi taloudellinen seikka, vai ajaako se todella ne Euroopasta? Ja on puhuttu myös siitä, että eh, Eurooppa ei ole paikka, jonne pääoma haluaisi eh, sijoittautua. On tietysti muita alueita, minne voi investoida. Onko tässä kyse meidän ilmastopolitiikastamme vai onko tähän eh, muitakin seikkoja vaikuttamassa, esimerkiksi korkeampi palkkataso ja niin edelleen. Eli haluaisin tietää, mikä on tämän seikan osuus. Ja teollisuusjohtajat todella haluavat tietää, millaisia vaikutuksia on pelättävissä ja missä olosuhteissa eh, yritykset lähtisivät Euroopasta tai eurooppaista maista. Joissakin Euroopan maissa on paljon ulkomaista pääomaa, ne voivat ehkä sopeutua, mutta on sellaisia maita, jotka vasta haalivat pääomaa ja vasta avaavat markkinoitaan ulkomaisen pääomalle, joten niille tämä on suuri kysymys. Kiitoksia. Ja, eh, Sitten karl Florence. Kiitoksia. Mielestäni on erinomainen asia, että pidätte järjestätte tänään tämän kuulemistilaisuuden ja että tällaisia jääräpäisiä päitä myös ympäristövaliokunnasta on kutsuttu mukaan kollega Eichhautin peruslinjaa tuen, vaikka varmasti tulemme, tai tulemme e, e, erilaisista hyvin eri taustaisista poliittisista perheistä. Olemme kuitenkin samaa mieltä siitä, että energian säästäminen on välttämätöntä ja näinä kamalina viikkoina, joita nyt elämme, tämä on entistäkin selvempää. En kuitenkaan näe tätä tilannetta ihan mustavalkoisena ikään kuin haluttaisiin nostaa energian hintaa, että hiilidioksidipäästöt vähenevät ja näin markkinat heikkenevät tai markkinatilanteemme heikkenee. Ei. Tietoisuus uudesta teollisuuspolitiikasta on välttämätöntä ja tämä on nähtävä mahdollisuutena eikä rangaistuksena. Asun maassa, jossa toisessa osavaltiossa on hyvin paljon tuulivoimatuotantoa. Saksalaiset itse ovat nyt, niin kyse on toisesta maasta. Meillä on hyvin paljon vientiä myös Kiinaan, eli tätä energiaa myös viedään ja näitä asioita irrotetaan toisistaan kyllä meidän täytyy ehkä olla hiukan toiveikkaampia, eikä niin kauhean masentuneita. Sitä tässä perään kuulutaan. Mutta kysymykset. Miten tällä, tätä alaa nyt voitaisiin tukea? Saksan liittotasavalta on paitsi tehnyt virheitä myös ihan hyviä avauksia ja yksi asia on selvä. Vuosien ajan talousarvioissa yksittäisissä osavaltioissa Saksalla on ollut uusiutuvia energialähteitä varten varattuna rahaa, jota kukaan ei ole halunnut käyttää. Ja emme ole vielä oikein ymmärtäneet, että raaka-aineiden äh, käyttö on pois lapsiltamme. Kyllä se nyt näin vaan on. Ja kun katsotaan vaikka brysseliläisiä taloja, niin vaikka rakastankin tätä kaupunkia, niin kyllähän sitä aika järkyttyneenä katsoo ympärilleen, miten täällä energiaa käytetään. Ajatellaan nyt juuri energian tuhlaamista. Ja siksi meidän täytyisi todella lisätä kansalaisten tietoisuutta. Mutta sitten tässä jo jarru kuuluukin tai tuleekin, niin kuin rakas sosialistikollega tuolla jo totesi, meillä on ollut ekoauditjärjestelmä jo vuosien ajan, ja jos tuo ympäristötarkastus tehdään, niin sitten on hyvin helppo laskea, kuinka paljon esimerkiksi teräksen tuotantoon tai jalostukseen energiaa menee. Minun mielestäni myös rakennusalalla tällainen energiatehokkuus laskelma tulisi tehdä. Ja tämän lisäksi nämä tuet, rahoitustuki uusiutuville energianlähteille viimeisten kahdeksan viikon aikana on huomannut, että Saksassa puhutaan hyvin paljon uudesta energialainsäädännöstä. Mm. Kyllä muutosta tarvitaan, en minä sitä kiistä. Mutta olen aivan varma siitä, ettei muutama Brysselin virkamies voi Saksan järjestelmää kaataa. Me olemme motivoineet ihmisiä energia, tiettyihin energiaohjelmiin, ja jos ihmiset nyt ovat näitä välineitä käyttäneet, puhun itse asiassa punavihreästä ehdotuksesta, joka todellakaan ei ole minun hallitussuosikkini, tuo edellinen hallitus, mutta se hyvä, mitä he ovat tehneet, sitä me emme saa tuhota. Eh, eh, Kiitoksia sitten vielä Pevä. Eh, Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Euroopan unioni on nyt sitten hyväksynyt tämän 2020 strategian, jonka me olemme hyväksyneet, ja se on kunnianhimoinen. Ja tulokset ovat nyt näkyneet Kööpenhaminassa. Sehän epäonnistui täysin. Niin sanottu Kööpenhaminan sopimus oli kyseessä ja se heijastelee sitä, mitä amerikkalaiset ja britit tekivät ja Merkel ja Barroso jäivät sinne ovien ulkopuolelle. Eli sen verran sitten eurooppalaisesta johtajuudesta. No sitten kun Kankuniin mentiin, niin tiedetään mitä sieltäkin tuli tulokseksi. Ei ole ylpeilemisen aihetta siinäkään. Näyttää siltä, että ilmastokysymys on sellainen, että riittää, että kahden prosentin, anteeksi kahden asteen tavoite riittää lämpötilan kohoamisessa ja sillä siisti. No jos puhutaan yksipuolisista sitoumuksista, niin meidän päästömme 27 jäsenmaasta ovat noin 11 prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä. Meillä on 18 maata, jotka tuottavat 80 prosenttia päästöistä ja siellä on mukana Saksa, joka on EUn teollistunein maa. Ja ajatteletteko todella, että yksipuolinen eurooppalainen eh, sitoumus voisi vetää muut maat mukaansa. Ja tiedämme kuitenkin, että mitään ei tule tapahtumaan ihan siitä yksinkertaista syystä, että Kiina ei tule sallimaan, että se ajettaisiin sillä tavalla nurkkaan, että sille asetettaisiin rajat ulkoapäin. Ja jos Kiina toimii näin, niin niin toimii USAkin ja muutkin isot maat. Eli minusta on se, tämä on sellainen asia, jota ei voida tyhjäksi tehdä. Kiina on juuri hyväksynyt viisivuotissuunnitelman, jonka komissaari Hohlard toivotti tervetulleeksi lehdistötiedotteessa. Kiinahan pyrkii ihan selkeästi leikkaamaan päästöjään ja olemaan energiatehokkaampi. Ja näitä tavoitteita kovasti ylistetään julkisuudessa. Ja muutkin maat suuntaavat samaan suuntaan. Kiina itse asiassa on viime vuonna tullut maailman ykkösviejäksi tuulivoiman alalla, tuulivoimateknologian alalla. Ja tämä osoittaa, että kiinalainen teknologia – on luultavasti, no jos nyt ei ylivertaista, niin ainakin halvempaa kuin eurooppalainen teknologia. Mutta me täällä Euroopassa sen sijaan, että asetettaisiin itsellemme viisivuotistavoitteita, kuten kiinalaiset ja, ja amerikkalaiset esimerkiksi, niin tähtäämme vuoteen 2050. Ja täällä parlamentissa on keskusteltu siitä, että vuonna 2050 pitäisi olla 18 prosenttia tai mitäkö prosenttia uusiutuvien energianlähteiden osuus. Ja vuonna 2050 -hän tämän päivän päätöksentekijöistä kukaan ei ole paikalla näkevässä, näkemässä, mitä on loppujen lopuksi tapahtunut ja asettamassa uusia tavoitteita. Mehän tiedämme, että Japanin tapahtumat, joita täällä nyt ei ole tänään vielä käsitelty eikä mainittu, tulevat leikkaamaan ainakin Euroopassa ydinvoiman tuotantoa ehkäpä Kiinassakin ja muissakin maissa, mutta täällä nyt ainakin. Ja se tarkoittaa sitä, että hiilidioksidipäästöt nousevat EU-ssa ja meidän pitäisi sitten jollakin tavalla tasapainottaa sitä, enkä tiedä miten. No tietenkin meidän täytyy investoida uusiutuviin energianlähteisiin, koska kun puhutaan energiatehokkuudesta, niin onko aurinko energia itse asiassa tehokasta energiaa tänä päivänä, ei ainakaan Saksassa. Taikka omassa maassani, kuten, joka on Luxemburg siis, jossa auringon säteilyä on vain sata tuntia vuodessa, kun taas jossain Pohjois-Afrikassa tai Espanjassa lukemat ovat monin moninkertaiset. Olen ilman muuta sen puolesta, että investoidaan energiatehokkuuteen erityisesti siihen, minkä komission edustaja tuossa ilmaisi tärkeimpänä kohteena, eli rakennusten remontoimiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen, mutta toimitaan nyt sitten tehokkaasti ja konkreettisesti, eikä vain puhuta siitä. Ja sen sijaan, että asetettaisiin teoreettisia lisätavoitteita, niin keskitytään siihen mieluummin, mitä voidaan todellisuudessa saada aikaiseksi tässä ja nyt ja tulevana viitenä vuotena. Kiitos. Meillä on vielä kolme paneelia ja tämä vasta johdantoosuus. Ei muuta. Joten nyt äh, annoin puheenvuoron komission edustaja Donelille ja sen jälkeen voimme aloittaa ensimmäisen paneelikeskustelun. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia myös kysymyksistä. Toivon, että en unohda vastata mihinkään, mutta yritän hieman ryhmitellä näitä. Tässä oli useita kysymyksiä eh, eh, elvytyspaketista ja rahastosta. Ja tässä vaiheessa valmistelemme EIBn e kanssa ja Luxemburgin eh, viranomaisten kanssa – rahastoasiakirja. Ja todellakin teemme yhteistyötä. Ja toivottavasti saamme lähiviikkojen aikana tämän valmiiksi. Ja keskitymme erityisesti energiatehokkuuteen ja, parannan, ja rakennusten eristyksen parantamiseen. Tämä liittyy juuri paikallisviranomaisiin, kaupunkeihin niin edelleen. Ja todellakin tässä on eh, energiatehokkuussuunnitelma kyseessä ja tässä valitaan suuria eh, sijoituksia. Se on avainasemassa. Voidaan antaa eh, yksityiskohtia jälkikäteen halukkaille. Se on todellakin hyvin ajankohtainen aihe. Ja sitten teollisuudesta. Euroopan teollisuus on analyysimme pohjalta ollut kaikkein tehokkain eh, juuri energiatehokkuuden osalta viime vuosina. Teollisuus on säästänyt kaikkein eniten, ja tämä ei ole mikään yllätys, sillä olisi vain järkevää ja normaalia, että teollisuus pyrkii eh, säästöihin voidaan jakaa eri ryhmiin. On teollisuutta, e, joka e, tuottaa sellaisia asioita, jotka kuuluvat päästökaupan piiriin. E, sitten on suuria yrityksiä, jotka käyttävät varsin paljon energiaa, mutta se ei ole kuitenkaan kaikkein tärkein asia. Ja sitten on pieniä ja suuria yrityksiä. Ja jos on juuri täällä tuotantosektorilla, niin eh, siinä eh, voidaan havaita, että päästökauppajärjestelmä ei ole kaikkein tehokkain tapa toimia. Eli täytyy katsoa, mitä tässä voidaan muuttaa. Ja eh, todellakin energia, päästöoikeuksia täytyy tietysti hankkia tuotantoa varten. Ja täytyy todellakin huolehtia siitä, että ihmiset tietävät, mitä päästöoikeudet maksavat. Ja PK-yrityksille – Tietysti tästä voi aiheutua taakkaa. Joka tapauksessa tiedotuksesta täytyy huolehtia kahdessa vaiheessa. Ensinnäkin yhdessä teollisuuden järjestöjen kanssa, jotta osoitetaan, mitkä ovat parhaimpia käytäntöjä. Esimerkiksi leipomat voisivat löytää jostain verkkosivuilta ohjeet, kuinka energiaa voidaan säästää ja mikä on tavallaan tällainen benchmark-arvo tuotannolle ja PK voisi, yritykset voivat sitten eh, löytää kustannustehokkaimman tavan toimia. Ja sitten siirrymme eh, näihin älymittareihin. Ne ovat erittäin tärkeitä. Ei ainoastaan kuluttajille, vaan myös pk-yrityksille. On estetty, että se voi olla kaikkein kustannustehokkain tapa toimia pk-yritysten suhteen. Eli tarvitaan tietoa, se on helposti sulattavassa muodossa. Ja PK-yritykset eivät ole typeriä, joten ne kyllä reagoivat, kun ne saavat tällaista tietoa. Eli älymittareiden suhteen meidän täytyy huolehtia siitä, että mittarit todella toimivat. Mutta emme lähde sille linjaan, että kertoisimme, mikä värinen mittari täytyy olla. Mutta mittarin täytyy antaa tällaista tietoa. Ja sitä pitää pystyä käyttämään tällä tavalla. Ja eh, kuluttajan täytyy pystyä sen pohjalta tekemään valintoja. Eli täytyy määritellä, mikä on älymittari. Olemme puhuneet myös energian yhtiöiden osuudesta, ja todella ne voivat tukea tässä kuluttajia ja pk-yrityksiä älymittareiden suhteen. Ja tällä hetkellä me todellakin toimimme. Me olemme valmistelemassa lainsäädäntöehdotuksia. Minulla on kollegoita eh, tällä hetkellä laatimassa tekstejä. Ja lähiviikkojen aikana saamme jotain lähetettyä teille. Ja olemme todellakin tietoisia siitä, että tämä on aivan lainsäädännöllisiä painopisteitä. Ja toivomme, että tästä saadaan hyvin nopeasti päätöksiä heti ensimmäisessä käsittelyssä. Mutta me kannamme huolta siitä, että todellakin toimiin ryhdytään nyt. Sillä lainsäädäntöä täytyy saada aikaan nyt. Emme voi odottaa 2013 ja siitä eteenpäin. Ja sitten nämä monikansalliset toimet ja sopimukset. Voin olla vain samaa mieltä siitä, mitä sanoitte Kiinasta – ja äh, keskustelimme äh, muutama päivä sitten Kiinan edustajien kanssa. Siellä kerrottiin viiden vuoden suunnitelmasta. Ja energiatehokkuuden osalta erittäin tärkeä olisi se, että äh, sen saralla Kiinan vaikuttimet ovat puhtaasti taloudellisia. Tietävät, että heillä on tällä hetkellä etua palkkion osalta, mutta he ymmärtävät, että ajan myötä tämä etu pienenee ja nyt tarvitaan muita eh, kilpailuehtoja ja tämän vuoksi pyritään energiatehokkuuteen. Ja uudet, eh, nyt on tutkittu, mitkä eh, tehtaat, tuotantolaitokset ovat teho, kaikkein kilpailukykyisimpiä ja on havaittu, että ne ovat energiatehokkaampia myöskin. Joten tässä on tämä taloudellinen argumentti. Ja tämän energiatehokkuussuunnitelma suuntautuu sekä ilmastotavoitteita kohti että myös kilpailukykyä tukemaan. Kiitoksia. And then we continue to the first panel. Kiitos paljon. Sitten jatketaan ensimmäiseen paneeliin ja sitten vaihdammekin puheenjohtajaa. Matias tulee tänne puheenjohtajan paikalle ja jatketaan siitä eteenpäin. Kiitoksia tästä osuudesta. Yeah, my bad, my bad. Präsidium. Und ich muss als erstes noch mal eine Besuchergruppe hier begrüßen. No niin, odotetaan, että puhujat pääsevät tänne puheenjohtajiston korokkeelle. mutta ensinnäkin toivottaisin tervetulleeksi Bremenin kollegat. He ovat opiskelijoita itse asiassa ja olemme jo todenneet, että koulutuksessa täytyy käsitellä ilmastonmuutosteemoja ja meillä täytyy olla käytettävissä kansainvälisiä vaihtoohjelmia ja siksi olemme iloisia, että täällä on paikalla opiskelijajoukko tänään. No sitten seuraavat panelistit kutsuisin tänne puhuja korokkeelle luokseni. Wir beginnen als erstes mit Dr. Matthias Dienhardt. Aloitamme tohtori Matthias Dienhartin esityksellä. Hän edustaa Rain Energy-yhtiötä ja hänen lyhyessä esityksessään puhutaan energiatehokkuudesta ja mahdollisuuksista luoda vihreitä työpaikkoja. Teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen. Kiitoksia Oikein hyvää huomenta. Nimeni on Matias Dienhardt. Tulen tosiaan, äh, olen Rain Energin. Tämä on tällainen keskisuuri energiantuottaja Saksassa. Ei nyt ihan valtava, mutta ihan pienikään. Ja olen todella sen edustaja. Kuvia en teille tänään esittele, koska perjantaista alkaen olemme olleet aika kiireisiä. Meillä on ollut kaiken näköisiä päätöksiä tehtävänä ja asiakkaat ovat olleet meihin kiinteästi yhteydessä. Katsotaan nyt, miten äh, Saksassa äh, sähkön tuotanto tästä eteenpäin hoidetaan. Kuitenkin haluaisin teille tässä nyt puhua. No, niin kuin sanoin, Rain Energy on tällainen keskisuuri sähköntuottaja. Meillä on kaasua, sitten tiettyjä mistä tuuli, aurinkoenergiaa, biomassa, eli myös uusiutuvia energialähteitä käytämme. yksi-kaksi prosenttia sähköntuotannosta Saksassa tulee meiltä, emme ole, emmekä Ion, emme näitä näin suuria tuottajia. Meillä on sähkö- ja lämmön yhteistuotantolaitoksia, eli lämpöprosessi. prosesseista siirretään sitten yhteistuotantolaitoksen kautta sähkön tuotannoksi. Niin, hiilidioksidivähennykset, vihreät työpaikat, musta ja valkoista ei ole, oikea ja väärää ei ole. Mielestäni tässä on koko joukko kirjavia toimia. Tällainen kukkakimpu, josta kuka, kukin voi toim, poimia haluamansa energian säästö, energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet, kaikki tämä maksaa. Ja tämä hinta voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. Kyllä myös negatiivisia hintoja löydetään, siis miinushintoja. Ja mm, ihan mukavuussyistä tai tietämättömyydenkin vuoksi. Tässä on vielä paljon tehtävää todennäköisesti teidänkin jokaisen kodissa. No jotkut toimet maksavat sitten enemmän tai vähemmän ja sitten täytyy valita oikeat toimet, ehkä myös sääntelyn kautta, jos ei muuten. Ja paras ehkä järjestelmä olisikin, jos tämä tulisi markkinoilta. Ja no, päästökauppajärjestelmä on tietenkin yksi mahdollisuus säännellä fossiilisista polttoaineista tulevia päästöjä. Saksa on nyt päättänyt, että No niin, emmehän me hiilidioksidipäästötasoa voi nostaa, koska komissio on asettanut meille katon, mutta kun me tulemme nyt siirtymään vähentämään ydinvoiman osuutta, niin katsotaan, miten tämä asia hoidetaan. Sitten nämä älykkäät sähkömittarit. Eli älymittarien kohdalla energian säästö ja todella siis tämä kysynnän siirtäminen korkean kysynnän piikeistä matalan kysyntään, siis tämä äh, tasaaminen, mutta kun kyllä kaikki kuitenkin katsovat kello kahdeksalta iltauutiset tai laittavat ruokaa tiettyyn aikaan, emme me tätä voi siirtää, mutta voidaan imuroida ehkä johonkin muuhun aikaan ja no niin, tai pyykkiä voi pestä johonkin toiseen aikaan tai astioita, mutta eipä juuri muuta. Eli kyllähän tässä jotain voidaan tehdä sähkön kysynnän piikkien tasoittamiseksi, mutta ei nyt kuitenkaan kovin paljon. Nämä toimet ovat varsin rajallisia. Ja nämä älymittarit ovat varmasti ihan hyvä ehdotus sellaisille kotitalouksille, jotka ovat asiasta tietoisia ja kiinnostuneita, mutta ei ehkä kaikille. Tätä tietoisuutta varmasti tulisi lisätä, mutta elevät ihmiset tuijota mittaria jatkuvasti, niin eipä siitä paljon hyötyä ole. Kerran vuodessa Mm, sitten tulee sähkölasku tai sähkömittari lukija ja tasauslasku ja sitten ehkä kiukuttaa ja harmittaa ja siinäpä se. Sitten jos nyt käy niin, että EU sanoo, että tiukennetaan hiilidioksidipäästövähennysvaatimusta, niin tietenkin on kiinnostavaa kuulla, että mistä tämä säästö sitten halutaan. Kotitalouksiltako? Eipä kovin suosittu ehdotus liikennealalta. Tämäkin on hankalaa. Saksassa esimerkiksi halutaan lisätä etanolin käyttöä polttoaineena, tätä kiintiötä lisätä. Tai esimerkiksi sitten voimalaitokset, ähm, terästuotanto, muut tuotantolaitokset, jotka ovat mukana päästökauppajärjestelmässä. No kyllä tämäkin on ehkä mahdollista, mutta on tällä vaikutuksia. Ja varmasti fossiilisten polttoaineiden energiantuotanto tulisi kalliimmaksi, koska meidän energiantuottajana sitten luonnollisesti täytyisi tämä hinta välittää myös loppukäyttäjälle, eivätkä he tällaisista ikävistä uutisista varmaankaan pidä. Niin, eli kiristys on kyllä mahdollinen, kyllä hiilidioksidipäästö Äh, tavoitetta voidaan kiristää, mutta on sillä sitten vaikutuksensa. Tämä tulee muistaa. Ja jos näin nyt sen sitten tehtäisiin, ja minä en tästä kyllä innostuisi, innostuisi en olisi kovin tyytyväinen, niin totta kai me tämän toteuttaisimme, mutta jos niin pyytäisin, ettei tämä ainakaan häiritsisi järjestelmäämme. Tällä hetkellä esimerkki 2013 käynnistyi kolmas vaihe päästökauppajärjestelmässä, ja tuolloin lämmön tuotanto saa vähemmän näitä päästölupia, kun taas sellaiset, jotka käyttävät fossiilisia polttoaineita omassa lämmityksessään ja niin edelleen, ovat sitten mukana verotoimin. Eli tämä on äh, ähm, mielestämme sellainen toiminta, että kun keskitetysti kaupungeissa, niin kuin Brysselissä tai Kölnissä meillä päin, meillä on äh, keskitettyjä laitoksia, niin ne kärsisivät ja toiminta hajautuisi pienille laitoksille, koska näin saataisiin kierrettyä tämä hinnan korotus. Ja jos halutaan tehokasta lämmöntuotantoa, niin sitä kauttahan voidaan erityisesti vähentää päästöjä. Muuta kautta ehkä ei niinkään. Tässä nyt näitä minun äh, perusajatuksiani, jotka halusin teille kertoa. Ja kiitän tosiaan mahdollisuudesta puhua teille. Kiitos. Ja, vielen dank. No niin, kiitoksia herra Dean Hart, minulla on tämä epämukava tehtävä olla äh, tehokas ajankäytön suhteen, ei niinkään ehkä energiankäytön suhteen. Ja näin ollen pyytäisinkin, että kunnioittaisitte teille myönnettyä puheaikaa seuraavaksi herra äh, Remi Kue, joka on EVEAN edustaja ja hän kertoo meille nyt äh, näistä infrastruktuurikysymyksistä, jotka liittyvät tähän asiaan. Mm. Kiitoksia. Minä puhun englantia. Ilmeisestikin esitykseni on jo alkanut. Niin, englanniksi. Mhm. Eli me edustamme Euroopan tuulienergiantuottajia ja muita ei, eh, alan toimijoita. vuonna 2010. Ja tässä näkyy itse asiassa 10 vuoden kehitys ja minne olemme menossa. Meillä on lukentekkavattia tuntuu 5,3 prosenttia e, e, Euroopan sähkön tarpeesta. Ja siis tämä voisi nousta 30 prosenttia ja tämä siinä on 16 prosenttia e, ennakoidusta tarpeesta komission mukaan. Eli todellakin Eh, kasvuun suorastaan räjähdysmäistä tulena vuosina, joten eh, uskomme pääsemään tähän. Sitten seuraava. Tästä näkyy, että useissa jäsenvaltioissa eh, tuulituotanto on erittäin suurta. Huipulla Tanskassa 24 prosenttia energiasta saadaan tuulella sitten Portugalissa ja Espanjassa osuus on noin 15 prosenttia sähköstä. Saksassa ja Irlannissa noin 10 prosenttia. Ja EU-ssa keskiarvo on 5,3 prosenttia. Esimerkiksi Britanniassa ja Ranskassa on erittäin suurta potentiaalia. Siellä voidaan asentaa paljon. Tähän liittyy paljon makrotaloudellisia hyötyjä fossiisten energialähteiden tuonnista aiheutut kulut vähenevät. Ja tähän ei liity mitään äh, äh, polttoaineriskejä, eikä myöskään hiilidioksidiriskejä. Ja lisäksi työpaikkoja syntyy paljon äh, vuonna 2010 188 000 ja sitten vuonna 2020 450 000. Ja ei todellakin tämä osoittaa myös, eh, että eh, energian hinta laskee. Tämä varmasti eh, ilahduttaa monia, sillä todellakin niin sanotun merit order-efektin kautta lisä, tuulituotanto laskee sähkön hintaa. Ja tämä on marginaalihintaan perustuva käyrä. Tässä ei ole siis investointeja, ja näin markkinat toimivat. Eli tuuli- ja e, e, ydinvoiman käytössä hyvin alhaisellakin e, hintatasolla. Sitten tulee yhteistuotantolaitokset, näin ja sitten vasta korkealla tasolla. Eli tässä näkyy, kuinka järjestelmä toimii, jos lisätuuli, energiatuotanto saadaan. Eli näin osoitetaan, kuinka uudessa tilanteessa itse asiassa hinta laskee. Ja joissakin maissa on arvioitu, että eh, säästöt ovat jopa suurempia kuin mitä on eh, tukiohjelmiin sijoitettu alun perin. Eli tämä on hyvin mielenkiintoinen seikka. Eli eh, tuuli ei ole aina kalliimpaa, vaan se voi olla myös halvempaa. Tuulienergia on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Tässä olemme säästäneet vuonna 2010 126 eh, miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Ja vuonna 2020 me arvioimme, että tuulienergian ansiosta säästetään 342 miljoonaa tonnia. Ja tämä tarkoittaisi 30 prosenttia nykytavoitteesta. Ja mikäli siirrymme 30 eh, prosentin eh, vähennystavoitteeseen, niin tämä ei ole mitenkään vaikea meidän nähdäksemme. Ja meillä on todellakin paljon tuotantoa ja tämä luo myös työpaikkoja. Olemme e- hyvin kilpailukykyisiä. Itse asiassa e, meidän kotimarkkinoilla EUn osuus on 96 prosenttia tuotannosta, mutta myös muissa maissa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa esimerkiksi. Näissä maissa on myös kotimaisia tuottajia ja ne ovat markkinajohtajia, mutta itse asiassa ulkomaisten osuudessa itse asiassa EUlla on leijonan osa. Ja Goebbels jo lähti täältä, mutta minä todellakin kyseenalaistaisin sen, että Kiina olisi tässä jotenkin ottanut johtopaikan. Itse asiassa Eurooppa on yhä johtoasemassa. Ja toinen kysymys, kilpailukyvyn tae on meidän teknologinen johtoasemamme, Meillä on erittäin hyviä toimintoja, komponenttituotantoja, aerodynamiikan osaamista ja niin edelleen. Meillä on myös hyvin toimivat tutkimuslaitokset, yliopistot ja niin edelleen. Meillä on myös kokemusta offshore-tuotannosta 15 vuoden ajalta, ja se on tällä hetkellä kovassa kasvussa. Erityisesti Britanniassa on kovat tavoitteet, mutta myös muualla, kuten Yhdysvalloissa, Kiinassa, Japanissa, Etelä-Koreassa ja Taivanissa on eh, kehityshankkeita. Eli me olemme johtoasemassa, mutta meillä on haastajia. Sitten Kiina ja Yhdysvallat. Niillä on hyvin kunnianhimoisia eh, uusiutuvia eh, energialähteitä koskevia strategioita. Ja Kiinassa viidessä vuodessa pyritään 70 gigawattiin. Ja Yhdysvalloissa on liittovaltion tilasta kertossa puheessa todellakin korostettu tuulienergiateknologiaa. Ja tämä tarkoittaa suuria eh, investointeja. Eh, Yhdysvaltojen markkinat ovat eh, suunnilleen EU-tasoa, Kiinassa on jo paljon suuremmat. Ja lisäksi näissä valtioissa investoinnit ovat suurempia kuin EU-ssa, joten EU-ssa investoijat tarvitsevat selkeitä signaaleja, jotta kehitystyötä jatketaan. Mutta toivottavasti ilmastoon liittyvät signaalit ovat heikkenemässä, sillä päästökauppajärjestelmässä on kriisi, eli tuotanto on laskenut e, hiilidioksidipäästöjä ja sen vuoksi päästöoikeuksien hinta on laskenut. Eli me voimme käyttää kahta ratkaisutapaa. Voimme joko, joko nostaa eh, vähennystavoitetta 30 prosenttiin tai sitten meidän täytyy eh, poistaa ylijäävät eh, päästöoikeudet kaupasta. Tällä hetkellä teollisuudella on ilmaiset päästöluvat ja lisäksi energiayhtiöt voivat siirtää täyden hinnan kuluttajille. Ja sitten vielä kantaverkkorakenteesta ja investoinneista. Siitä on hyötyä kaikille. Meidän täytyy e, e, ennustaa nykyisen järjestelmän toimivuus. Tähän voidaan käyttää e, älyjärjestelmiä, mutta meidän täytyy myös investoida kantaverkkoon. Ja tämä helpottaa sitä, että voidaan tuottaa uusiutuvilla energialähteillä energiaa silloin, kun sitä tarvitaan ja missä sitä tarvitaan. Ja näin todellakin voidaan saada aikaan sähköyhteismarkkinat ja turvataan myös toimitusvarmuus. Ja tässä näkyy, että tässä on erilaisia toimintamalleja. Ja joka tapauksessa maailman täytyy vähentää päästöjään, ja näin on jo alettu toimia. Me voimme joko luoda ilmastotuotteita nyt, tai sitten voimme odottaa ja ostaa muiden kehittämiä. EUlla on teknologinen etulentiasema, uusiutuvien energialähteiden osalta, mutta meidän täytyy huolehtia kilpailukyvystämme ja sen takia tarvitsemme kunnianhimoisen 30 prosentin eh, päästötavoitteen nimenomaan EU:ssa. Ja lisäksi tarvitsemme yhteisen kantaverkon. Meidän täytyy eh, huolehtia siitä, että päästökaupasta saadut tulot eh, Eh, käytetään nimenomaan investointien rahoitukseen. Ja tarvitsemme myös eh, uusiutuvia energialähteitä koskevia tavoitteita, tavoitteita vuodelle 2030. Kiitoksia. Kiitokset kollega. Aivan tarkalleen 10 minuuttia. Hienoa ja kuulimme myös hyvin kiinnostavia lukuja ja vaihtoehtoja, jotka täytyy toteuttaa, jos tavoitteisiin halutaan. Ja seuraavana puhujana sitten herra Janhunen, joka on PM10 johtaja. Saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. 10 minuuttia. Chairman and uh, member. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet. Ihan lyhykäinen yleiskatsaus on luvassa siitä, miltä keskustelu näyttää sekä energian tuottajan kannalta katsottuna että suuren energian käyttäjän kannalta katsottuna. Ihan lyhyesti UPM on maailmanlaajuinen, eurooppalainen ja suomalainen Suomessa päämajansa pitävä metsäteollisuusalan yritys. Meillä on kuusi liiketoiminta-aluetta, energiasellu, sellu, metsäteollisuustuote, paperi, etiketit ja vaneri. Ja sitten tavoitteena on olla kaikilla näillä aloilla maailman äh, markkinoiden johtaja. Suurin osa liikevaihdosta tulee paperibisneksestä, joka edustaa 70 prosenttia, ja sen takia keskitynkin pitkälti tuohon aspektiin esityksessäni. Kehitämme paljon uusia mahdollisuuksia myös. Olemme esimerkiksi biopolttoaineiden kehityksessä tiiviisti mukana ja etsimme rahoitusta sekä Suomesta että Ranskasta. Ja sitten meillä on lukuisia komposiittitehtaita, ja biokemian alalla on vankkaa tutkimusta ja RFID-alalla niin ikään. Olemme siis globaali yritys. Meillä on noin 70 prosenttia liikevaihdosta, joka tulee Euroopasta, mutta meillä on toimintoja myös Kiinassa ja Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa. Joten kun katsotaan kilpailukykykysymyksiä Euroopan teollisuuden kannalta, niin olemme hyvässä asemassa arvioimaan, mihin investoida ja mitkä ovat investointiajurit meidän yrityksessämme. Energiabisneksestämme voidaan todeta, että meillä on noin 3000 megawattia sähkön tuotantokapasiteettia. Meillä on toiseksi suurin sähkön tuotanto äh, kapasiteetti Suomessa ja samanaikaisesti kulutamme noin 12 prosenttia koko Suomen sähkön kulutuksesta. Me tuotamme 30 prosenttia kaikesta ö, äh, uudistuvista äh, polttoaineista tuotetusta energiasta Suomessa. Ja me olemme hyvin energiaintensiivinen, mutta aika matala hiiliintensiivinen ö, toimija. Noin 70 prosenttia kokonaisuudessaan sähköstämme tulee hiilivapaista lähteistä, tai neutraaleista energialähteistä. Viime kymmenenä vuonna olemme sijoittaneet noin miljardin, euron uudistu, miljardin euroa uudistuviin energianlähteisiin. Ja Meillä on itse asiassa noista investoinnista mainittava, että meillä on yksi suurimmista sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksista maailmassa ja me olemme suurin, toiseksi suurin, Euroopan toiseksi suurin biomassa perusteinen sähkön tuottaja kapasiteetiltamme. Ja kun puhutaan energiatehokkuudesta täällä yhtä aikaa kuin hiilivuodosta ja kokonaisvaltaisesta ilmastonmuutospolitiikasta ja tavoitteista, niin energiatehokkuus on sisäänrakennettuna meillä, meidän toimialallamme. Se on ollut sitä aina. Me olemme lähteneet aloitteelliseen toimintaan aivan alkuajoista lähtien. Koko logiikka meidän bisneksessämme on se, että pitää saada aikaiseksi vähemmästä enemmän, oli kyseessä sitten raaka-aine tai mitä tahansa. Haluamme saada tehokkaampia tuotteita ja prosesseja aikaiseksi. Ja 90 vuodesta lähtien sähkön kulutus per tuotettu paperitonni on laskenut dramaattisesti noin 40 prosentilla. Vuodesta 1997 lähtien se on laskenut noin 23 prosentilla. Sanoisin esimerkkinä, että viimeisenä kahtena vuonna meillä oli paperibisneksessämme aloite, jonka myötä koko henkilökunta sitoutettiin ja sitoutui kuluttamaan yhdeksän. Itse asiassa saimme 140 ideaa ja käytimme 9 miljoonaa euroa ja kahdessa vuodessa säästimme 55 miljoonaa ja samanaikaiseksi 7 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Joten nämä toimenpiteet ovat aivan päivittäinen osa liiketoimintaamme ja perustuvat meidän tarpeeseemme olla tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä. Tällaisessa liiketoiminnassa pystymme selviytymään vain, jos olemme kaikkein tehokkaimpia tuottajia. Ja sitten puhutaan vielä hyvin nopeasti poliittisesta viitekehyksestä. Tämä kuva esittää hyvin tärkeää avaintutkimusalaamme, eli nanokuidut. Ja se kuvailee myöskin ehkä sitä poliittista viitekehystä, jossa olemme ikään kuin eh, tien risteyksessä. Lukuisat politiikan alat vaikuttavat toisiinsa ja me haluaisimme nähdä tietysti koko naisvaltaisen lähestymistavan. Paperiliiketoiminta on valtavan paineen alaisena maailman taloudessa. Meillä on pitkäaikainen eh, hintojen laskutrendi ja samanaikaisesti useimmat raaka-aineet, ja tässä keskitytään sähköön, trendi kulkee ylöspäin, nouseva trendi suhdanne. Eli ainoa tapa pysyä kilpailukykyisenä on olla kustannustehokas. Kasvua on vähän ja EUn ulkopuolelta tulee hyvin tiukkaa kilpailua. Uudet investoinnit bisnekset, bisneksen on tehty Kiinassa ja Etelä-Amerikassa, joten miten me saamme tämän bisneksen pysymään elinkelpoisena ja kilpailukykyisenä ja kuinka voimme mahdollistaa hyvän bisneksen teon ja varmistaa työpaikat niillä toimialoilla, joilla toimimme. Haluaisimme huomauttaa, haluaisin myöhäyttää, huomauttaa myös, että olemme aika erityislaatuisessa tilanteessa uudistuvien energianlähteiden puolella, koska metsä- ja metsäteollisuuspuolella olemme voimakas tällaisten varojen käyttäjä, mutta toisaalta politiikka on toisaalta sitten sitä vastaan. Eli politiikka puskee siihen suuntaan, että energiaa pitäisi polttaa suoraan. Ja tämä on tietenkin vakava uhka liiketoiminnallemme Euroopassa. Sanoisin, että meillä on tällainen kol- kolmitahoinen taakka, jota joudumme kantamaan harteillamme, kun tarkastellaan energiaan liitty- liittyviä politiikkoja tänä päivänä. Ensinnäkin päästöoikeuksien lisääntyneet kulut ja sitten sähkön hinnan nousun vaikutus ja vaikutus, joka tulee sieltä puuraaka-aineesta ja sen hinnan noususta. Ja tämä tietenkin saattaa meidät hankalaan asemaan, kun tarkastelemme, mihin pitäisi investoida. Olemme ilmoittaneet viime aikoina prioriteetti investointivaihtoehtomme, ja siellä listan huipulla on investoinnit eurooppalaiseen kustannustehokkuuteen. Nämä ovat niitä investointeja, joita olemme tehneet energian äh, tuotannossa, eli yhteistuotannossa lämpö ja vesi, ja sitä tulemme jatkamaan, koska näemme sen kustannustehokkuusvaikutukset, mutta olemme ilmoittaneet myös 900 miljoonan oston paperiyritys Euroopasta ostettiin siis. Ja uskomme Eurooppaan ja uskomme, että tämä fuusio, jota Euroopan komissio tällä hetkellä tutkii, antaa meille mahdollisuudet pysyä kilpailukykyisenä alallamme. Ja sitten tarkastelemme myöskin biopolttoaineprojekteja sekä Suomessa että Ranskassa. Mutta samanaikaisesti tarkastelemme 500 miljoonan euron investointia Kiinaan paperiteollisuusalalla ja yli yhden miljardin euron investointeja eteläiselle pallonpuoliskolle. Nämä ovat hyvin monimutkaisia päätöksiä, enkä voi sanoa täällä tänään nyt, että tämä politiikka tai tuo politiikka vaikuttaisi sillä tai tällä tavalla, mutta kaiken kaikkiaan ainoa tapa, jolla voimme varmistaa bisneskeisimme Euroopassa on se, että kokonaisehdot ovat varmat, turvalliset ja kilpailukykyiset. Ja tällä tavalla me haluaisimme nähdä maailman kehityksen, eli me olemme matkalla kohti sellaista taloutta, joka on kestävämpää, biotaloutta, mitä nyt halutaankin termiä käyttää, mutta uudistuvien energialähteiden tai raakalähteiden merkitys tulee olemaan yhä tärkeämpi ja me uskomme, että me paperiteollisuuden alalla toimimme suurien biojalostamoiden parissa ja me pystymme tuottamaan suurin piirtein mitä tahansa biomateriaalista. Me olemme erinomaisessa asemassa edistämään tällaista kehitystä, mutta täytyy myöskin muistaa, että suuret jättiläiset vihreiden kemikaalien tai biopolttoaineiden alalla tarvitsevat kassavirtaa ja kilpailukykyistä bisnestä, jotta uskallamme lähteä kehittymään tuohon suuntaan tehokkaasti. Te, suuntaan tehokkaasti. Sitten politi, poliittisen keskusteluun viestimme on aika selkeä. Bisneksen kannalta me odotamme oikeastaan kaikkein eniten ennakoitavuutta. 2020 vuosi on ihan tuossa kulman takana, jos ajatellaan asioita investointien kannalta. Me haluamme vakaan poliittisen viitekehyksen, joka ei muutu koko ajan koska sellainen muutos saa aikaiseksi epävarmuutta ja me emme halua epävarmuutta, vaan varmuutta. Kiitoksia. Suuret kiitokset, herra Janhunen. Kiitoksia tästä esityksestänne. Mielestäni ää, äh, oli hyvin vaikuttavaa todella nähdä tuosta kuvastanne myös, mitä äh, vuosisatojen aikana on tapahtunut tätä edistystä. Ja nyt on aikaa keskustelulle. Ensimmäinen puheenvuoro Leena Eek. UPM-10 on äh, yksi huippuyrityksistä kansainvälisissä reittauksissa ja on vaikuttavaa nähdä, miten käytätte äh, lämmön ja sähkön yhteistuotantoa tasapainottaa parannettaaksenne tuotantoa ja samalla lisätäksenne tuloja. Te olette eh, listan huipulla. Kun katsotte raskaan teollisuuden potentiaalia Euroopassa, jotkut teidän eh, työskentelytavoistahan voidaan siirtää, no ei kuituja, mutta ehm, voidaan tämä yhteistuotanto siirtää tällaisiksi yhdistetyiksi järjestelmiksi teollisuuslaitoksissa, niin potentiaali Euroopassa käyttää tämän tyyppistä työtapaa. Mitä potentiaalia näette? Kiitos. Kiitoksia Leena Ek ja seuraava puheenvuoro Edith Herzog. Kiitoksia. Haluaisin esittää kysymyksen erityisesti tuulesta, tuuli edustajalle, mutta myös muille. Te mainitsitte Euroopan kilpailuedun, mutta sehän häipyy ajan myötä. Miten tämä tieto voidaan säilyttää ja täytyisikö tästä ehkä keskustella? No ei ehkä nyt tässä ja tänään, mutta tämä Euroopan tietotaitohallinnointi, erityisesti teollisuusinnovaatioiden innovaatioiden ja keksintöjen kohdalla, vaikuttaa olevan hyvin No sehän on hyvin tärkeää, mutta kysymys onkin, että kauanko voimme tämän etulyöntiaseman säilyttää. Muutenhan mitä investointeihin tulee, me olemme sitoutuneet Barcelonan tavoitteisiin, kolme prosenttia on käytettävä tutkimukseen ja kehitykseen, mutta jos nämä rahat eivät tuota hyötyä pitkällä aikavälillä, sitten ne ovat kustannus ja meidän täytyisi mielestäni tätä arvioida EUlle ja jäsenvaltioille. Tämä kysymykseni liittyy teille, teidän kaikkien äh, puheenvuoroihin, mutta erityisesti Tuuli Energiaa puheenvuoroon. Kiitos. Kiitoksia Edith Herzog. Tässä kaksi puheenvuoroa. Ehdottaisin, että ensin herra Janhunen ja sitten ähm, herra Kuist vastaavat. Olkaa hyvä. Thank you very much for the question. Kiitoksia eh, kysymyksistä. Eh, tässä on todellakin kysymyksessä mahdollisuus. Ja itse asiassa me olemme eh, saavuttaneet Pohjoismaissa kaikkein parhaan tilanteen juuri yhteistyön ansiosta. Ja itse asiassa useat äh, tuotantolaitoksistamme on äh, kaupunkien kanssa yhteisomistuksessa. Ja näin huolehditaan myös äh, tämän kaupungin lämmön ja sähkön tuotannosta. Tämä on hyvin yleistä Suomessa ja Ruotsissa. Ähm, siellähän lämpöä tarvitaan paljon enemmän kuin joissakin muissa Euroopan osissa – meillä on luonnollista tarvetta. Yhteistuotannolle on suurta tarvetta Euroopassa. Ja katsotaan, päästäänkö samat tasot kuin Pohjoismaissa. Olemme sijoittaneet eh, eh, tällaisiin tuotantolaitoksiin myös Raskassa, Saksassa, eh, Britanniassa. Ja voidaan sanoa, että metsäteollisuuden kannalta tässä on myös uhkakysymyksessä olemme itse asiassa onnistuneet tästä tavallaan eh, sivutuotannosta eh, saamaan aikaan todellista tuotantoa. Meillä on energiantuotantoa, eh, voima näillä tuotantolaitoksilla ja näin olemme saaneet jopa negatiivisen tason. Joten tällä on kyllä saavutettu merkittäviä vaikutuksia. Also be waste. Yes. Yes. Tämähän olisi todellakin haaskasta, kyllä. Next is Miss... Kiitokset Janhunen ja sitten herra Huid. Sorry, uh, on your question <laughs> on evasion. Kiitos. Hieman sekoilen kielten kanssa. Niin, kuinka säätämme kilpailukykymme? Meidän täytyy todellakin huolehtia siitä, että tällä hetkellä olemme saaneet EUn tuotantorahasta yhden prosentin energiantuotantoon Siis tämä on saavutettu yhdellä prosentilla eh, energia, eh, <clears throat> energia saadusta tutkimusrahoista, joten tarvitaan lisä eh, investointeja. Uskoisin, että noin 6 miljardia euroa on tämänhetkinen tuulisuunnitelma – Ja todellakin on erittäin tärkeää, että rahoitusta on saatavilla, jotta säilymme kilpailukykyisinä näistä tavoitteista. Tietysti maailma kehittyy, mutta jos meillä on pitkän aikavälin tavoitteet niin, Euroopassa, niin kyllä investoinnit jatkuvat yrityksen taholta Euroopassa. Eli suurin osa tuotannosta ja investoinnista on juuri yksityiseltä puolelta, esimerkiksi juuri offshore-tuotannossa. Me tarvitsemme siis tavoitteita ja tarvitsemme lisäksi jonkin verran rahoitusta. So, No niin, viimeinen kysymys tulee Satu Hassilta ja ehdottaisin, että sitten sen jälkeen siirrymme seuraavaan paneeliin. Joudun tässä valitettavasti katsomaan kelloa niin, että viimeinenkin paneeli ehtii vielä saamaan oman vuoronsa. Very much. Joo, kiitoksia. Haluaisin kuulla huomioita liittyen ää, äh, Kiinan uusiin suunnitelmiin, äh, joita on ilmoitettu Kiinan viisivuotissuunnitelmassa ja tämä liittyy siis myös uusiutuviin energialähteisiin ja näiden edustajiin täällä paikalla. Monet ihmiset äh, ajattelevat, että paitsi tuotantovolyymin suhteen myös ennemmin tai myöhemmin teknologian suhteen Kiina saattaa edetä nopeammin kuin Eurooppa. Onko teillä tähän huomioita? Mitä johtopäätöksiä meidän tulisi tehdä liittyen uusiin energiat teknologioihin Kiinan viisivuotissuunnitelmassa? Äh, no niin, tämä on varmasti kokemus, joka liittyy myös aurinkoenergiateollisuuteen Euroopassa. Tällä hetkellä Tähän astihan äh, saksalaiset, eurooppalaiset, japanilaiset aurinkoenergiatuottajat ovat olleet johtavia maailmassa. Nyt viime vuosina Kiina on noussut erittäin voimakkaasti esiin. Kiina on äh, hintapolitiikalla saanut äh, merkittäviä markkinaosuuksia ja myös Saksassa aurinkoenergia on lisääntynyt huomattavasti. No niin, sitten tietenkin ympäristöstandardit, palkat äh, ovat kiinnostava asia tässä yhteydessä. Mutta tapahtuuko näin myös muiden teknologioiden kohdalla on kyseenalaista. Ehkäpä oikealla puolella niin istuva kollega voi puhua ää, äh, äh, tuulivoimasta, mutta kyllä meidän täytyy todella huolehtia siitä, että me ainakaan tutkimuksen ja kehityksen ja muutenkaan alalla menetä tätä etulyöntiasemamme. Meillä ei Euroopassa ole niin paljon raaka-aineita, että voisimme näiden tukipolitiikkaan perustuvien maiden antaa menemään ohitsemme. In, uh, in sola... Ehkä vielä lyhyesti. E, se, mitä aurinkosähkön osalta on tapahtunut, ei ole juurikaan e, riskinä e, tuulienergiassa. Eli siellä tällä sektorilla tuotanto Kiinassa on Suomen sama hintaista kuin Euroopassa. Siinä ei ole e, e, e, er, mitään riskiä. Ei ole mitään hintakannustimia. Eli me voimme todellakin toimittaa myös naapurialueelle, mutta kuitenkin investointi ja tuotantoa tarvitaan juuri Euroopassa. Joten me säilytämme joka tapauksessa suuren määrän työpaikkoja. Tällä hetkellä eh, Kiinassa on ollut eh, matalan hintaluokan tuotteita, mutta Euroopan kilpailukyky on erittäin hyvä eh, korkean hintaluokan tuotteissa, innovatiivisissa tuotteissa. Ja todellakin tämä on teollisuuden ala ja kun saamme kunnon tavoitteet ja kun huolehditaan myös rahoituksesta tutkimukseen, niin me säilytämme kilpailukykymme. Me emme siis ole sulkemassa tuotantoa. Kiitän kaikkia paneelin osallistuneita puheenvuoroista ja myös vastauksista kysymyksiimme. Tämä näytti, että ei tämä mitään helppoa ole. Ei tämä tie, jota olemme päättäneet lähteä kulkemaan helppo tie ole, onpa kyse sitten 20 prosentin päästöleikkaustavoitteista tai jopa 30 prosentista. Eli vielä kerran kiitoksia puheenvuoroistanne ja nyt pyydän, että seuraava paneeli tulee paikalle. Kyse on tutkimuksesta ja innovaatioista. Ja tämä on kyllä hyvin tärkeä aihe, koska juuri näillä aloilla meidän on huolehdittava siitä, ettemme menetä ää, merkittävää asemaamme. Ja todella kiinnostavaa kuulla, mitä teillä on sanottavana. Niin ensinnäkin herra Lambert Thierry, joka on Euroopan ää, terästeknologiaa, ryhmän edustaja, pääsihteeri Estepin ja sitten herra Riis Nielsen, joka on Novo Syms nimisen yrityksen e, edustaja. Aloitetaanpa herra Lamberterin puheenvuorolla. Jaha, tässä tämä kaukosäädin, että saadaan tekniikka kuntoon ja voimme näin käyttää aikaamme hyvin tehokkaasti. Olkaa hyvä. et dans son euh, agenda de recherche euh, stratégique, euh, un des éléments clés euh, concerne Euroopan unionin strategisen tutkimusagendan avainasia on vähentää terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjä. Terästä valmistetaan kahta eri tapaa käyttäen. Ensinnäkin on se tapa, että käytetään rautamalmia, lähdetään liikkeelle siitä, taikka sitten käytetään erityistä uunia, jossa saadaan aikaiseksi nestemäinen rautamuoto. Ja sitten taas käytetään sähköuunia. Euroopassa käytetään 27 jäsenvaltion alueelle 200 miljoonaa tonnia vuosittain ja 60 prosenttia tehdään happipuhallusmenetelmällä ja sitten 20 prosenttia romusta sähköuunissa. Ja energiakulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen kannalta katsottuna happipuhallusmenetelmä happipuhallusmasuuni käyttää paljon enemmän energiaa kuin toinen menetelmä, koska, koska pelkistys ja yleensäkin raudan käsittely, sulatus vaatii kemiallisia reaktioita ja vaatii siksi enemmän energiaa. Päästöjä tulisi neljä kertaa vähemmän, jos käytettäisiin rautaromua raaka-aineena. Sen sijaan, me lähdetään silikkeelle siis rautamalmista. Olemme ottaneet käyttöön 50 prosentin leikkaukset päästöihin Euroopassa ja nähdään selveä, sel, selkeä yhteys energiatehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöjen yhteyteen Euroopassa yhtäältä. Me olemme onnistuneet saamaan tämän aikaiseksi käyttämällä enemmän rautaromua raaka-aineena. Ja toisaalta tämä johtuu myös siitä, että on onnistuttu parantamaan tuotantotehokkuuttamme. Ja olemme saaneet aikaiseksi myöskin edistysaskeleita teknologian alalla. Meillä on termodynaamisia mahdollisuuksia, jotka ovat uudenlaisia niin, että saamme vähennettyä hiilidioksidipäästöjä ainakin 10 prosentilla. Eli yhtäältä meidän täytyy vähentää CO2-päästöjä per tuotettu tonni ja toisaalta täytyy lisätä teräksen kierrätystä. Ja on lisättävä hyvien käytänteiden vaihtamista olemissa olevilla tehtailla ja edistettävä läpimurtoteknologioita. Lisäksi Tuotteittemme, terästuotteittemme ja ratkaisuittemme lisäksi meidän täytyy tarjota uusia tuotesarjoja, jotka kestävät koko elinkaarensa ajan. Eli niin, että energiaa käytetään vähemmän tuotteen tekemiseen kuin sen aikana, mm, sen, sen elinaikaisessa käytössä. Ja nyt on identifioitu neljä prosessireittiä, jonka myötä voidaan päästöjä vähentää. Tämä päättyi tämä projekti neljä, 2010 äh, vuotta sitten vasta, ja ensimmäisenä tuolla on tuo masuuni, eli me kierrätämme masuunikaasua ja tämä auttaa meitä varastoimaan hiiltä ja ottamaan sitä talteen niin ikään. Ja sitten nuo muut menetelmät ovat vaihtoehtoisia masuunille. Siinä on mukana pelkistysprosessin ja sähköuuni ja pitkällä aikavälillä pystymme tekemään terästä käyttäen sähköä. No sitten aikamäärajoista, jos puhutaan, olemme identifioineet ne eri prosessit, jotka ovat näitä läpimurtoprosesseja. 2010-2011 käynnistämme pilottivaiheen demonstraattori prosesseille. Ja jos tämä pilottivaihe onnistuu, niin onnistumme käynnistämään teollisen tuotannon 2020 vuoden jälkeen. Ja tästä näkyy tehokkuus päästöjen leikkauksessa ja silloin kun kierrätetään, pystytään vähentämään päästöjä yli puolella nykyisestä. Eli meillä on kaasun kierrätys tuolla plus hiilen keru ja talteenotto, äh, talteenotto ja äh, säilytys tai varastointi. Sitten taas Hisarna-prosessilla, joka on siinä toisena, voidaan pienentää päästöjä nelinkertaisesti. Eli se tarkoittaa suurin piirtein samantasoista tilannetta kuin tuo kierrätys masuuni prosessilla. No sitten sähköpohjainen prosessi, se riippuu tietysti sen tehokkuus siitä, kuinka sähköä siihen prosessiin tuotetaan. Mitä tulee teräksen tuotannon se, suoriin päästöihin voidaan liikkaukset saada hyvinkin suuriksi, mutta jos ajatellaan, kuinka paljon tarvitaan sähköä koko prosessin aikaansaamiseen tai käynnistämiseen ja käyttämiseen, niin silloin tietenkin luvut eivät ole niin mielenkiintoisia, mutta jos jatketaan uusiutuvien energia, energiavarojen käyttöä, niin silloin potentiaali on todella massiivinen tulevina aikoina. No sitten masuunit ja kaasun kierrätys. Hiilidioksidi erotetaan ja sen myötä pystytään säästämään energiaa 10 prosenttia ja se hiilidioksidi, joka on otettu talteen, varastoidaan tällaiseen vesialtaaseen. Ja menettely on sellainen tällä hetkellä, että helmikuussa tänä vuonna äh, lähetimme asiakirja-aineiston eteenpäin. Se saatiin aikaiseksi tämän uuden Entrance Reservin puitteissa. Eli tässä on kyse päästöoikeuksista ja meillä on 300 miljoonaa allokoituneet ja se käytetään kahdeksaan CCS-projektiin eli hiilen, hiilen talteenoton ja varastoinnin projektiin. Ja toivomme, että tämä hakemus menee läpi ja se käynnistetään ensinnä Florangeissa Ranskassa. Siellä on teollinen masuuni, joka tuottaa 8 miljoonaa tonnia vuodessa. Ja sitten meillä on saksalainen tehdas, jossa tuotetaan valtava määrä terästä myös. Ja se oli tuo alimmainen tuossa kuvassa. No sitten tässä on tämä aivan uusi hisana, hisarna-prosessi. Tässä käytetään syklon- ja fuusiojärjestelmä ja tässä on ajatuksena, että käytetään rautamalmia, hiiltä ja puhdasta happea ja saadaan aikaiseksi sellaista kaasua, joka sisältää valtavasti hiilidioksidia. Sen jälkeen voidaan sitten edetä hiilen talteenottoon ja varastointiin prosessiin hyvin yksinkertaisesti. No Alankomaissa olemme sitten käynnistäneet tällaisen kahdeksan tonnia per tunti pilottiprojektin. Se on käynnissä tällä hetkellä, sitä Hollannin hallitus ja Euroopan komissio tukevat. Se käynnistettiin tänä, käynnistetään tänä vuonna huhtikuussa Tämä on aika vaikuttava, kun katsotaan sen kokoa, ja se tapahtuu tuolla terästehtaalla Hollannissa. Ja sitten ei pidä unohtaa, että terä, terästuotteet vaikuttavat päästöjen vähentämiseen myöskin muilla avainsektoreilla. Ja täältä voimme huomata, että lisäarvoa saadaan aikaiseksi päästöjen leikkauksessa myöskin terästuotantoprosessin aikana. Esimerkiksi energiasektorilla on nähtävissä positiivisia vaikutuksia autosektorilla ja rakennussektorilla. Jos ajatellaan rakennussektoria, niin on aika hankala antaa selkeitä suhdelukuja, koska kun puhutaan vaikkapa lisäeristyksestä, rakennuksiin, niin terästä ei käytetä yksinään, koska on olemassa muitakin eh, lisää eristysmateriaaleja ja lasia esimerkiksi. Teräs on vain yksi, yksi materiaali, jota rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa käytetään. No sitten lopuksi voidaan todeta, että terästeollisuus Euroopassa on onnistunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosentilla ja lisäämään teho, energiatehokkuuttaan 50 prosentilla viimeisenä neljänä kymmenenä vuotena. Vielä tarvitaan lisää eritystä, koska rautaromaa voitaisiin tehokkaammin käyttää ja eristys voisi olla tehokkaampaa, mutta CO2-päästöjen leikkaaminen tapahtuu todellisessa, todellisuudessa kaikkein voimakkaimmin tällaisten edistyksellisten ää, läpimurtoteknologioiden avulla, jotka käynnistetään tänä vuonna ja ää, testataan kymmenen tulevan vuoden aikana. Jos tekniset tulokset ovat menestyksekkäitä ja myöskin käyttökustannuksiltaan, koska meidän täytyy pysyä kilpailukykyisinä, niin jos menestystä saavutetaan, ja hiilen talteenotto ja varastointi onnistuu, niin teolliseen tuotantoon ne tullaan ottamaan nämä uudet järjestelmät 2020 vuodesta lähtien. Ja se tarkoittaa sitä, että terän tuota, teräksen tuotanto pystyy auttamaan omalta osaltaan ää, äh, hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä koko elinkaarensa aikana. Kiitos. Kiitoksia. Te teitte selväksi sen, että järjestelmää tarvitaan paitsi energian tuotantoon myös eh, esimerkiksi niillä tuotannon aloilla, kuten teräksen tuotannossa, jossa hiilidioksidipäästötasolla on mahdotonta päästä nolla tasolle, niin näillä aloilla myöskin CCS on käyttöä. Ja osoititte myös, että eh, tietyt eh, fysikaaliset rajat tulevat hiilidioksidipäästöleikkauksissa myös vastaan. Eli ei tämä, tämä ei ole mahdollista nollaan asti. Tästä selvityksestä kiitän teitä kovasti. Sitten seuraava paneeli puhuja herra Nielsen. Ja hänen esityksensä on tuossa jo valmiina ja voimme todella aloittaa. Ja tämän jälkeen käydään taas keskustelua. Thank you and thank you for inviting. Kiitoksia. Kiitos myös kutsusta. Aivan lyhyesti Novosymististä. Me olemme ensimi eh, teknologian johtaja. Meillä on eh, hyvin monenlaisia tuotteita. Olemme eh, läsnä kaikilla maailman markkinoilla. Aloitetaan globaaleista haasteista. Meillä on rajalliset resurssit ja väestö kasvaa ja painetta on elintarvikkeiden osalta, e, ilmaston kannalta ja luonnonvarojen kannalta. Ja fossiilisten polttoaineiden aika on loppumassa ja ehkäpä myös ydinvoiman aikausi. Ja e, niin biopolttoaineisiin pohjautua talous on alkamassa. Tarvitaan e, seuraavan sukupolven biopolttoaineita, joita tällä hetkellä onkin saatavilla. Joten nyt kysymys on ennemminkin eh, poliittisesta esteistä eikä enää teknologisista esteistä. Eh, kun siirrytään uuteen eh, sukupolveen, voidaan luoda aivan uudenlainen biokemiallinen teollisuus, kattaa myös kemian teollisuuden. Voidaan sanoa, että tällä hetkellä maatalous on alikäytössä. Ja meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus maataloudessa lähteä innovoimaan. Ja täytyy eh, todella etsiä huomisen tuotteita ja investoida niihin. Eh, Tarvitaan jalostamoita. Eh, voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, voidaan luoda uusia työpaikkoja ja parantaa energiaturvallisuutta. Ja tämä kasvattaa myös osaamistalouden osuutta. Tässä on eh, biojalastoon malli. Me voimme käyttää eh, siis kaikenlaisia eh, biojätteitä ja voidaan saada tällaisia lopputuotteita, joita on tässä oikealla puolella. Ja nyt meillä on siis mahdollisuus uuden sukupolven biopolttoaineella päästään. Ja näin voidaan siis jätteistä saada aikaan uutta tuotantoa ja innovoivia tuotteita. Eli eh, tämä seuraava sukupolvi on ensimmäinen askel aivan uudenlaiseen talouteen. Ja tämä biopohjainen talous on nyt herättänyt paljon eh, huomiota ja on eh, ja todettu, että vuonna 2030 tämä voi olla 2,7 prosenttia BKTstä. Ja TVF e, e, mukaan voidaan saada e, hiilidioksidivähennyksiä miljardista 2,5 miljardin tonniin vuonna 2030. Ja myös maailman talousfoorumi on korostanut tämän osuutta. Ja tässä voidaan nähdä tämä matka, kohti vähähiilistä taloutta. Ja kaikki alkaa tästä. Eli paremmasta tehokkuudesta, kun käytetään teollista bioteknologiaa. Näin voidaan vähentää luonnonvarojen käyttöä ja käyttää vähemmän energiaa. Ja tätä voidaan tehdä jo nyt. Ja sitten seuraavaksi eh, siirrytään eh, seuraavan sukupolven biopolttoaineisiin. Ja voin sanoa todellakin, että kysymys on poliittisesta esteestä, jos emme tähän ryhdy. Ja näin tekemällä voimme eh, säästää yli miljarditonnia eh, hiilidioksidia. Ja eh, uuden sukupolven etanolituotanto on todellakin mahtava tilaisuus Euroopalle. Näin voidaan käyttää maatalouden jätteitä ja jalostaa niistä seuraan sukupolven biopolttoaineita ja näin voidaan korvata 62 prosenttia eh, eh, eh, bensiinkulutuksesta vuonna 2020. Voidaan luoda miljoona työpaikkaa ja voidaan saada 31 miljardin euron tulot sen sijaan, että tarttaisiin lähes 50 miljardin öljyntuontia. Ja lisäksi vähennetään kasvihuonekasvupäästöjä liikenteessä 16 prosentilla. Ja kolmas kulmakivi eh, on eh, se, että ehm, öljy, eh, petrokemikaalit korvataan biopohjaisilla materiaaleilla. Tätä ei ole vielä saavutettu, mutta tähän pyritään ja tätä tulisi korostaa tulevissa innovaatiohjelmissa Euroopan unionissa. Eli tähän pitäisi keskittyä paljon enemmän, sillä Euroopalla on todellakin mm, kilpailussa johtoasema verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Eli meidän viestimme on, että keskitytään eh, tälle sektorille. Eli nyt meillä on ensimmäisen eh, sukupolven bioetanolia, mutta nyt voidaan käyttää eh, uutta teknologiaa, joka on olemassa, ja sitten seuraavassa vaiheessa saadaan uusia biomateriaaleja ja näin voidaan edistää vähähiilistä taloutta. Ja tämä on myös mahdollisuus äh, maataloussektorille ja antaa panoksensa äh, Euroopan kasvulle, eikä se vielä olisi mikään rasite. Ja tässä on todellakin mahtavia äh, tilaisuuksia. Voidaan sanoa, että uusiutat kemikaalit ovat vielä lapsen kengissä, ja todellakin tässä pyritään siihen, että eh, pärjättäisiin ilman tukia. Ja tarvitaan aivan uudenlaista infrastruktuuria maaseudulla. Nyt mainitsen muutaman hankkeen tällä saralla. Ja monet eurooppalaiset yritykset ovat ryhtyneet toimiin. Todella suuret monikansalliset yritykset. Ja näin pyritään pääsemään eteenpäin tällä biomateriaali tiellä. Ja todellakin kysymys on eh, biopohjaisesta tulevaisuudesta ja taloudesta. Ja itse asiassa tästä voidaan saada eh, tuloja, jolla, jolla tehdään investointeja. Ehkä 20 tai 50 tai 100 vuoden kuluttua ei, eh, ei enää tarvita fossiilisia polttoaineita polttomoottori on jo korvautunut muulla. Mutta silti biokemikaalituotteita tarvitaan varmasti. Joten vetoamme poliittisiin johtajiin Euroopassa. Eli ei pitäisi eh, hukea tätä mahdollisuutta kriisissä eh, muuttaa Eurooppa niin, niin biopohjaiseksi taloudeksi. Ja tarvitaan todellakin seuraan sukupolven biopolttoaineita. Kiitoksia. Kiitokset herra Nielsen esityksestänne. Putuitte tässä hyvin tärkeään alaan, nimittäin maatalouspolitiikkaan. Se meitä Euroopan parlamentissa kiinnostaa suurestikin, erityisesti kun Lissabonin sopimuksen myötä saimme maatalouspolitiikan alalla lainsäädäntövaltaa. Ja luonnollisesti paitsi että kyse on ilmastonmuutoksesta, kyse on myös uusien työpaikkojen luomisesta. Nyt täällä on yksi puheenvuoropyyntö, Leena Eek. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja kaksi äärimmäisen kiinnostavaa puheenvuoroa. Esitystä tässä on nyt kuultu. Kiitän niistä. Lyhyt kysymys herra Nilsenille. Varmaan ihan vaatimattomuuden vuoksi, ette kertonut kuinka paljon teidän tuotteenne voivat pidentää muiden tuotteiden elinkaaria. Täällä on puhuttu eri biopolttoaineiden äh, sukupolvista, mutta potentiaali käyttää biokemian alaa yhteydessä maatalouden äh, jätteisiin. Tämä potentiaali on valtava ja nyt juuri tällä hetkellä neuvotellaan uudestaan YMPstä. Ehkäpä voisitte vielä mm, tätä meille esitellä hiukan. Tämä on hyvin kiinnostavaa. Lisäksi herra Lampetierille terässä alan liittyen kaksi kysymystä. Meillä on sisäinen valiovertailu näiden maailman eri masuniuunien suhteen. Ja haluaisin teiltäkin kuulla juuri potentiaalista, koska kaikkein parhaat uunit. Eh, jotkut niistä meillä on Euroopassa, mutta meillä on myös joitain, eh, joiden eh, suorituskyky ei ole niin hyvä ja näin ollen parannuspotentiaalia alhaalta ylöspäin on kovasti. Ja sitten toinen kysymykseni liittyy päästökauppajärjestelmään ja juuri terässä teollisuuteen. Elko AB ruotsalainen yritys Pohjois-Ruotsissa äh, louhii noin 90 äh, äh, prosenttia. Heidän teräspellettinsä ovat 40 prosenttia Euroopan tarpeista ja teknisistä syistä. He eivät ole päästökauppajärjestelmässä mukana tässä valiovertailuehdotuksessa, koska komissio on päättänyt Äh, valiovertailussa katsoa kaikkia terassiyhtiöitä, mutta ei niitä, joilla on rautamalmia. Ja kyseessä on vain yksi suuri yritys. Ja tätä, tämä heidän valiovertailunsa voisi olla maailmanlaajuinen, koska he ovat näin suuri yritys, mutta he ovat jääneet Euroopan ETS-päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle. Ja mikä on tämä vaikutus Euroopan terästeollisuuteen, kun he kuitenkin tuovat ei niin hyviä teräspellettejä muualta maailmasta. Ne eivät ole yhtä tehokkaita ja yhtä ympäristöystävällisiä, vai pidetäänkö edelleen kiinni LKABn paremmasta tuotteesta? Olisi mukava kuulla teidän kantanne tähän. Kiitos. Kiitos Leena Ek ja vielä Satu Hassi. Thank you. Uh, well, um... Kiitoksia. No niin, minulla olisi kysymys myös herra Nielsenille. Visiot ja niin, visiot biokemiasta ja biotuotteista seuraavan sukupolven polttoaineet, joita tehtäisiin, maatalous, jätteistä ovat kovin kiehtovia, mutta mitä olette mieltä maaresursseista, koska ensimmäisen sukupolven biopolttoaineilla maankäyttökysymykset ovat olleet ihan merkittävä peruskysymys. Ja jopa maatalousjätteen käyttö vaikuttaa maatalousmaihin, peltoihin ja se saattaa vaikuttaa maaperään, sen tilaan. Ja joka tapauksessa maa-alueita on vain rajallinen määrä tällä planeetalla, joten voisitteko kommentoida tätä puolta kiehtovista visioistanne? Kiitos. Itsekin olen tässä vielä puhujalistalla. Haluaisin esittää kysymyksen molemmille. Lainsäädännön täytäntöönpano me olemme 2008 tehneet äh, äh, hienoja ehdotuksia. CCS-teknologian tulossa biopolttoaineet ja omasta kotimaastani voin kertoa, että me käymme nyt hyvin tiukkaa keskustelua. Eli ähm, tietyt tahot ovat äh, kieltäytyneet osallistumasta ja minä en usko, että tämä liittyy siis kyseessä E10 polttoaine ja sitten ehm, ehm, myös eh, monet eh, kansalaisaloitteet eh, ja monet paikallisparlamentit vastustavat CCS, mutta siis me puhumme täällä yhtä ja ainakin Saksassa kansalaiset ovat aivan toista mieltä. Joskus minä ja jotkut kollegat jäämme aika yksin Ehkäpä voisitte tästäkin vielä sanoa jotain. Otatteko tämän huomioon omissa pohdinnoissanne? Miten nämä asiat viestittyvät teollisuudelle? Ja onko myös niin, että tietyt teollisuuden alat syyttelevät toisiaan? Eli ehkäpä voisitte myös palata tähän ja esittää tämän kysymyksen kummallekin. Kiitos. Oui, donc euh, je vais essayer de répondre euh, les questions, sur les questions qui concernent euh, l'industrie de... Kiitoksia. Pyrin nyt vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat terästeollisuutta. Ensinnäkin ähm, maailman paras suoritustaso. Niin todellakin äh, voidaan sanoa, että Euroopassa on tällaisia tuotantolaitoksia. Kun katsotaan muita maita, niin voidaan mainita Japani ja Korea eh, myös eh, johtavina Euroopan ulkopuolisina toimijoina. Ja Kiinassa ja Intiassa on merkittävää eh, terästeosojen kehittämistä. Esimerkiksi Intiassa osuus maailman terästuotannosta on 45 prosenttia ja se nousee 50 prosenttiin muutamassa vuodessa joten eh, terästuotanto siirtyy eh, Kiinaan tai Intian, ja tässä on sitten hiilivuoto-ongelma kyseessä. Eh, sillä energiatehokkuudessa ja suhteellisissa päästöissä meidän laitoksemme ovat kehittyneempiä. Voidaan siis sanoa, että tässä on eroa parhaimpien, parhaimpien ja huonompien, huonompien E, tuotantolaitosten kohdalla. Euroopassa ero on noin 30 prosenttia, joten täytyy huolehtia myös siitä, että edistystä saavutetaan myös Euroopassa. Eli täytyy huolehtia siitä, että kaikissa eurooppalaisissa tuotantolaitoksissa on paras mahdollinen teknologia. Sitten pelleteistä, TRS-pelleteistä. Mainitsitte LKVn, ruotsalaisen pellettituotantoyhtiön ja olette oikein siinä, että he, äh, he tuottavat hyvin äh, mainiota äh, pellettejä, mutta kuitenkin pelletit ovat maailmanlaajuinen markkina-alue, joten niitä saadaan samalla hinnalla eri puolella. Jos katsotaan, mikä vaikutus tällä on hiilidioksidipäästöihin, niin voidaan sanoa, että tässä ei itse asiassa saavuteta mitään. Kysymys on siis eh, eh, eurooppaista eh, terästuottajista. Mutta jos otetaan huomioon kaikki päästöt, niin tässä ei ole koko planeetan kannalta hyötyä. Hyötyä saadaan saavuttaa Euroopassa, mutta energiatekurin kannalta loppujen lopuksi tulokset ovat kutakuinkin samat. Toivottavasti pystyn vastaamaan tähän kysymykseen. Ja sitten lainsäädännön täytäntöönpanon ilmastonmuutoksen osalta, niin tästä käydään todella intensiivistä keskustelua. Ja kun perustetaan päästökauppajärjestelmä, niin on selvää, että terästuottajien täytyy parantaa energiatehokkuuttaan ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Mutta kuten sanoin, niin valitettavasti nykyteknologialla – saavutetaan jonkin verran eh, edistystä, mutta se on kuitenkin varsin pientä. Ja on vaikea saada kaikkia tuotantolaitoksia eh, parhaiden tasolle. Sillä täytyy todella huolehtia parhaista käytänteistä, mutta täytyy myös tehdä investointeja, jotta saadaan eh, paras teknologia käyttöön. Ja täytyy samalla huolehtia myös kilpailukyvystä Euroopan teollisuuden osalta ja e, uusi e, päästökauppajärjestelmä edellyttää meiltä noin 10 prosentin parannusta näihin benchmark-arvoihin. Ja tällä hetkellä meillä ei ole teknologiaa, jotta voisimme huolehtia tästä 10 prosentista verrattuna nykyiseen parhaimpaan tasoon. Joten meidän täytyy todella investoida nykyisiin tuotantolaitoksimme ja me todella toivomme, että tässä tapahtuu läpimurtoja mutta meillä on pilottihankkeita, mutta joka tapauksessa tässä ensiksi täytyy toimia laboratoritasolla, sitten saada eh, teollisuustuotantoa mm, pilottihankkeena ja sen jälkeen sitten saattaa vielä leviämään. Joten tämä ei ole helppoa. On eh, hiilidioksidin talteenotto- ja varastointihanke esimerkiksi Ranskassa. Ja siinä me olemme jättäneet hakemuksen tänä Eh, tässä helmikuussa ja saamme komissiolta kannanoton itse asiassa vasta vuoden 2012 lopussa. Ja mikäli saamme luvan, niin ottaisimme tuotantolaitoksen käyttöön vuonna 2015. Ja saataisiin sitten todella käy, eh, käyttöön 2016 täyteen toimintaan. Ja sitten täytyy vielä arvioida tätä, joten tässä on kyllä mm, paljon aikaa, ja tarvitaan tämän asian läpiviemiseen. Kiitoksia. Uh, Kiitos. Ehkä aloitan teidän kysymyksestänne ensin, mitä tulee tiedottamiseen ja siihen, miten tämä otetaan vastaan. Biopolttoaineet ovat kiinnostava tapaus, koska viisi vuotta sitten katsottiin, että biopolttoaineet pelastavat koko liikennealan ja nyt siitä onkin tullut syntipukki. Joka tapauksessa olemme sitä mieltä, että nyt kun mennään kolmanteen sukupolven, kyllä tämä on kestävä. Tämä on ihan selveistä. Ja toinen sukupolvi paitsi liikenteessä ja kuljetuksessa myös muuten on hyvä. Ja mielestäni on hyvä, että meillä on hyvät kestävyyskriteerit ja tämä liittyy myös seuraavaan sukupolveen. Biomassa on kaasuresurssi ja kyllä on tärkeää todeta, että liikennealalla pitkällä ja, keskipitkällä ja lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin biopolttoaineet, sähköajoneuvoja kyllä kehitellään, mutta jos me haluamme toimia hiilidioksidipäästöalalla, niin meillä ei ole kuin yksi vaihtoehto, ja tehkäämme siitä vaihtoehdosta kestävän. Ja sitten kun seuraava sukupolvi on, sukupolvi on valmiina, niin siirtykäämme eteenpäin. Täytyy kuitenkin katsoa, että jätettä ei synny liikaa, sillä meidän täytyy muistaa kehittää sellaiset äh, bio sellaiset kriteerit. Me olemme pyytäneet myös äh, esimerkiksi Bloombergin äh, tutkimuksessahan todettiin, että 25 prosenttia pelloista voidaan käyttää ja akateemikot sanovat, että 50 prosenttia voidaan käyttää, mutta tämä, on, tämä riippuu hyvin paljon alueellisesta veroista, maaperälaadusta ja niin edelleen. Ja on aivan ilmeistä, että meillä on valtavia resursseja olemassa, erityisesti tiettyjen energiakasvien osalla, kohdalla – ja 10-20 vuoden äh, äh, kuluttua ehkä tällainen orgaaninen maatalousjäte todella tulee kysymykseen. Ja on hyvin tärkeää, että me äh, nousemme tässä arvoketjussa, jotta voimme tuottaa myös hyötyä ei tämä nyt mikään ihmelääke ole, mutta kyllä seuraava sukupolvi on käytettävissä ja monet ihmiset kyllä ovat sitä mieltä, että tämä on hieno mahdollisuus, mutta seuraava sukupolvi on aina tulossa vasta viiden vuoden kuluttua ja siksi on mukavampi tykätä jostain, mikä on vähän kauempana tulevaisuudessa, mutta tämä meillä on tässä ja nyt ja meidän täytyy katsoa myös energiatavoitteita, siis 10 prosenttia. Vuonna 2020 tulisi tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä ja äh, nyt tähän mennessä ehdotukset ovat olleet liian heikkoja. Kun katsotaan jäsenvaltioiden äh, kansallisia toimintasuunnitelmia, äh, niin näissä raporteissa komissiolle on hyvin vähän mainintoja seuraavasta sukupolvesta. Ja Öö, no niin, tässä voidaan tämä laskea kaksinkertaisena 5 plus 5 prosenttia on 10 prosenttia, mutta nämä ensimmäiset öö, öö, viitelaitokset tulevat olemaan hyvin kalliita eikä tämä kaksinkertainen laskenta siis toimi, mutta meidän täytyy saada tämä ää, asia eteenpäin, jos haluamme tätä bioteknologiaa todella kunnolla käyttöön, jos haluamme tätä ajaa. Ja tietenkin ää, näin voitaisiin saada myös eurooppalaista polttoainetta, ja tämä kyllä investoijille antaisi merkittävän signaalin myöskin. Me voimme katsoa uusiutuvia energianlähteitä, tätä teknologiaa ja minun mielestäni myös hiilidioksidipäästöt tulisi muistaa. Ja hiilidioksidipäästöjä voidaan kyllä biopolttoaineiden osalta vähentää mm, perinteisiin polttoaineisiin nähden jopa 90 prosenttia, joten eikö tämä ole hyvä ehdotus. Mutta seuraavaa suku polvea varten. Ei enempää tutkimusta ja kehitystä. Me voimme käyttää tämän bioteknologian pohjalta. Sellulosaa voidaan muuttaa sokeriksi ja nämä sokerit voidaan käyttää ja sitten käyttää mihin ja paljonko kysyntää sitten on yhteiskunnissa. Biokemikaalien kysyntä tulee olemaan valtavaa tulevaisuudessa ja olemme aivan varmoja siitä, että tämä on oikea tie kulkea, mutta luokamme sellaiset äh, olosuhteet seuraavan sukupolven biopolttoaineille, että äh, ne ovat kestävät ja tärkeää tietää, onko tavoite sitten 20 vai 30 prosenttia. Saa nähdä ja tietenkin tämä liittyy myös siitä, minkälaiset resurssit pelloissa, pelloillamme on. Kiitos. Oui, excusez-moi parce que j'ai oublié de répondre à une partie de votre euh, question sur l'acceptabilité. Euh, Anteeksi, niin siinä taisi olla yksi osa kysymyksestä, joka jäi minulla vastaamasta. Anteeksi vain. Niin tietenkin ne menettelyt, joita kehittelemme ja hiilidioksidin päästöjen leikkaamiseksi ja myöskin hiilen talteenottojen varastointiin liittyen, niin tietenkin kaikissa Euroopan maissa tai lukuisissa Euroopan maissa. Tässä on paljon kysymyksiä, jotka täytyy pyrkiä nämä kysymykset ratkaisemaan. Tässä nyt puhutaan näistä kahdeksasta äh, demonstraatiolaitoksesta äh, ja monesta monesta projektista ja yhden täytyy olla ainakin energiatuotannon energiatuotannon ulkopuolella, joten hyväksyttävyys on tärkeä kysymys. Nämä olivat hyvät loppusanat ja kyllä todella tärkeää on sitten hyväksyä se, mitä viime kädessä tulokseksi tulee. Sitten kolmas paneeli. Kiitän sydämellisesti näitä kahta paneelin osallistujaa hyvin kiinnostavista puheenvuoroista. Tässä kuultiin teollisuutta uutta, perinteisempää ja uudempaa teollisuutta, biokemian teollisuutta ja näin ollen tämä oli hyvin kiinnostava tämä paneeli ja nyt siirrymme seuraavaan paneeliin ja pyytäisin, että molemmat puhujamme siirtyvät tänne eteenpäin. Karsten. Ich bitte beide. Niin, pyydän tosiaan, että molemmat panelistit siirtyvät tänne eteen niin, että saadaan suunnilleen pysyttyä aikataulussa ja että tässä mahdollisesti vielä ehditään esittää jotain kysymyksiäkin. Ein ganz Toivotan sydämellisesti tervetulleeksi Karsten Neuhoffin, joka on ähm, taloustutkimusinstituutin edustaja Berliinistä, ja sitten Jeremy Nicholson, joka on UK Energy Intensive Users Groupin äh, johtaja. Kiinnostava, kiinnostava paneeli tämäkin, ja ehdottaisin, että herra Neuhoff aloittaa niin, että saamme käytettyä tätä aikaamme tehokkaasti. Ja kiitoksia tilaisuudesta keskustella tästä aiheesta teidän kanssanne. Aloittaisin kuvalla, jonka kehittelimme vuonna 2007 arvioidessamme, tuleeko päästökauppa järjestää menetelmä vaikuttamaan vuotoon, hiilivuotoon. Ja tietenkin, kun puhutaan vuodosta, on tärkeää määritellä, mitä vuoto on. On tärkeää implementoida sellaisia poliitikkoja EUn tai jäsenvaltioiden tasolla, jotka luovat kannustimia niin, että nämä, tämä <laughs> runsas hiiliteknologia ei siirry muualle. Meillä on muutoksia ja toimipaikkamuutoksia, niitähän tapahtuu maailmanlaajuisesti jatkuvasti, mutta me olemme huolissamme siitä, ettei käy niin, että ilmastopolitiikka aiheuttaa näitä siirtymän muutoksia, koska jos näin olisi, niin ilmastopolitiikka ei olisi kovinkaan tehokasta. Ja tämän lisäksi se olisi erittäin huono esimerkki muille maailman alueilla seurata tällaista ilmastopolitiikkamallia, joka on huono alueen työpaikoille ja teollisuudelle. Eli jos vuotoa tapahtuu, niin täytyy katsoa, mihin teollisuuden aloihin ilmastopolitiikkamme vaikuttaa taloudellisesti eniten. Meillä on tämä Iso-Britannian esimerkki, mutta tilanne muissa maissa näyttää hyvin vastaavalta. Eli paljonko tuotantokustannukset kasvavat, jos hiilihinta on 20 euroa. Ja tämä siis suhteessa siihen rahaan, mikä on voittoa. Ja tässä nyt 15-20 eri alaa, joilla kustannuksen nousu voisi olla aika merkittävää. Tässä tämä sininen hinta tulee sähkön hinnan noususta ja tämä harmaa Eh, siitä, jos kaikki joutuvat ostamaan näitä eh, päästölupia kattaakseen hiilidioksidipäästönsä. Nämä ovat siis niitä aloja, joiden kustannukset nousevat tämän eh, hiiliveron kautta. Toisessa vaiheessa täytyisi sitten myös katsoa, onko tällä vaikutusta alan toimintaan esimerkiksi tuotanto, ah, sähkön tuotannossa tai energiatuotannossa tiedämme, että laitokset eivät voi siirtyä. Ja mitä jalostukseen tulee, niin suuria muutoksia sielläkään ei ole odotettavissa. Mutta keskusteluissa olemme kuulleet, että teollisten toimijoiden ja AY-liikkeen ja ympäristöedustajien edustajien keskusteluissa on puhuttu sitä, että millä aloilla tätä vuotoa voisi tapahtua, ja tämä lista kattoi näiden nyt näkemien lisäksi koko joukon muitakin aloja. Kaikki nämä alat saavat ilmaisia lupia, ja nyt katsommekin, että paljonko näitä ilmaisia lupia suhteessa kustannuksiin kukin ala saa. Ja kun katsotaan vuotta 2009, niin äh, voitte nähdä, että useimmat alat saavat enemmän ilmaisia lupia. Eli 2009 saatujen ilmaisten lupien äh, arvo oli korkeampi kuin äh, kustannusten kasvu. No sitten tuli tämä kuva on todella vuodesta 2009-2010 tilanne näyttää pahemmalta, mutta vaikka katsottaisiin vuotta 2008 ennen talouskriisiä, niin esimerkiksi teräsala sai 20 prosenttia enemmän näitä ilmaisia lupia kuin aiemmin. Joten me varmistamme sen, että poliittinen ympäristömme on sellainen, että ne alat, joiden vuotomahdollisuus muuten ehkä olisi olemassa, eivät kohtaa korkeampia kustannuksia. Täällä on puhuttu myöskin näistä valiovertailuista. No tähän keskusteluun en halua nyt palata. Tämä on ollut hyvin jännitteinen keskustelu, mutta tämän päivän keskustelu pyrkii nyt siihen, että yhdessä voimme katsoa, miten Eurooppa voi olla kilpailukykyinen myös matalahiilisenä, ja tätä haluamme katsoa. Minä halusin vain tässä todeta, että minä en usko, että ilmastopolitiikka on vuotoa muualle aiheuttanut, koska tässä on otettu todella huomioon myös talous- ja rahoituskriisin mukanaan tuomat ongelmat, ja minä en usko, että mitään suurta siirtymistä muualle tuotannossamme tulee ilmastopolitiikkamme vuoksi. Yksi ala on kuitenkin, ja tästä täytyy tietenkin keskustella, ja keskustelu onkin nyt käynnissä, on se, että mitä tapahtuu alumiini- ja kuparialalla. Ne, mitä tulee ihan suoriin äh, kustannuksiin äh, sähköhinnan nousun vuoksi, ne kärsivät ää, äh, Nämä ovat toki pieniä, mutta merkittäviä aloja. Ne eivät saa näitä hiililupia mutta tämä korkean sähkön hinta vaikuttaa niihin voimakkaasti ja meidän täytyisi ehkä katsoa, miten valtion tukien kautta näitä pieniä aloja voitaisiin tukea. Mutta tämä kuva on varmasti kiinnostava, koska se osoittaa suuremmassa mittakaavassa, mikä on eri alojen tilanne ja sitten kuinka suuri on sähkön hinnan nousun vaikutus ja miten sitä on voitu tasoittaa. Kaksi vuotta me olemme nyt Euroopassa keskustelleet tästä mahdollisesta vuodosta, siirtymästä. emme ole oikein puhuneet innovaatioista ja tutkimuksesta. Ja muut maat ovat olleet tässä ehkä tehokkaampia, kun puhutaan Kiinan viisivuotissuunnitelmasta. Me katsoimme, mitä on tapahtunut viimeisen viisivuotissuunnitelman suhteen, joka päättyi viime vuoden lopussa. Kiina oli silloin sitoutunut energiatehokkuuden ja energiaintensiivisyyden, niin, vahvistamaan energiaa, e-, energian suhteen ja se pääsi tähän tavoitteeseensa. Nyt se on luvannut lisätä energiatehokkuutta 16 prosenttia, vähentää päästöjä 17 prosenttia ja vähentää hiiliintensiivisyyttä todella. Ja tässä nyt nämä puitteet, joista puhutaan, tulevaisuuden puitteet. Kiinan hallitus on ryhtynyt ihan erityisiin toimiin, ja tässä nyt ovat näitä, on näitä kiinalaisia lukuja. Te voitte nähdä, että top 10 000 yrit, kehitystä, mutta joka tapauksessa suuret hankkeet ovat äh, antaneet merkittävän panoksen energiatehokkuuden lisään, lisäämiseen, parantamiseen. Äh, Kiina aikoo lisätä 2,2 prosentilla BKTstaan äh, panosta tutkimukseen ja kehitykseen, haluavat parantaa teknologiaansa, mutta samalla he haluavat myös siirtyä fossiilisista polttoaineista. No nyt heillä on siirtymää kohti ydinvoimaa Hyvin nopeassa prosessissa kuitenkin tätäkin on pohdittu uudelleen, vaikka ilmoitus tuli vasta kuukausi sitten. Mutta nyt Euroopan haaste on se, miten voimme luoda sellaiset puitteet, jotka ovat kaikille sijoittajille hyvin kiinnostavat niin, että saadaan matala hiiliteknologia Eurooppaan. Tämä Tiekartta 2050 on mielestäni tähän oikein hyvä. Ja tänä aamuna on tullut selväksi, että toimijat haluavat puitteet, luotettavat puitteet siitä, mikä on tilanne tulevaisuudessa, missä puitteissa toimin tulevaisuudessa, mitä minulta vaaditaan. Ja siksi tämä tiekartasto 2050 on erittäin hyvä. Onko se uskottava? No mitään Euroopan suunnitelmaa tuskin pidetään uskottavana, ellei rinnalla kulje konkreettisia lainsäädäntötoimia. Ja yksityisen alan toimijoiden on voitava luottaa näihin yhteisiin toimiin. Yhdessä äh, muiden toimijoiden kanssa Euroopassa olemme katsoneet, äh, miten päästökauppajärjestelmä tähän asti on toiminut ja tämän yksivuotisen prosessin jälkeen olen luottavaisempi ETSn toiminnan suhteen kuin mitä olin ennen tätä tarkastelua. Kolmesta syystä. ETS toimii yritysten päätöksentekoprosessissa monellakin tavalla, kun yritykset tekevät strategisia päätöksiä, niin ensin tietysti johdon on oltava tässä takana, sitten täytyy olla selkeät puitteet investointipäätösten taustalla ja sitten nämä päätökset tehdään. Ja kun katsotaan ETS, e miten se auttaa näissä kolmessa ulottuvuudessa, No ensinnäkin se, että yritykset tietävät tästä. Olemme keskustelleet tuhannen yrityksen kanssa EU:ssa ja kun ne päättivät toimistaan, niin joko ne ottivat huomioon, tai ottivat huomioon sekä ETS että sitten alakohtaiset kysymykset. Ja kun ETS nyt on merkittävä puite yrityksille tällä hetkellä, ehkä pitkän aikavälin tavoitteidemme kanssa 90 prosenttia, siis päästövähennys Euroopassa ei nyt vielä tule huomioon otetuksi, mutta joka tapauksessa meidän täytyy nopeuttaa päästörajoituksiamme entisestään, jos haluamme tavoitteeseen. Ja jos on tehty vääriä investointipäätöksiä aiemmin, niin ne tietenkin äh, korottavat tulevia kustannuksia Euroopalle. Ja kun äh, sitten näitä matalahiilihankkeita, teknologioita, innovaatioita ajetaan, niin erityisesti hiilihinta on teollisuudelle tärkeä. Emme me voi mikrohallinnoida eh, eh, teollisuuttamme. Eli eh, koko tuotantoprosessissa Esimerkiksi nyt ihan vaikka rakennusteollisuudessa hiilihinta on tärkeä aina klinkkeristä sementtiin, betoniin ja sitten valmiiksi rakennukseksi. Ja energiatehokkuutta esimerkiksi teräksen tuotannossa voidaan parantaa. Tämän lisäksi terästä voidaan käyttää tehokkaammin ja ehkä jossain vaiheessa myös korvataan uusilla innovatiivisilla tuotteilla. Tähän mennessä ETS on ö, ö, toiminut, mutta ehkäpä sen täytyisi olla vieläkin tiukempi tulevaisuudessa. Ja tästä syntyykin nyt tietenkin kysymys jäsenvaltiot, kuten esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta, tuntevat, että että ETS-järjestelmä eh, e ei ole tarpeeksi eh, tiukka, joten EUn eh, e kannalta, ellei eurooppalaista ETS vahvisteta, niin jäsenvaltiot lähtevät kansallisen politiikan tielle. Ja jäsenvaltioiden kasvulukuja tarkastellessa on kiinnostavaa nähdä, että kun minkälaiset kasvuluvut ovat olleet, kun katsotaan uusimpia jäsenvaltioita, niiden kasvuluvut olivat erittäin suuret juuri tässä hakuprosessin aikana ja liittymisprosessin aikana. Tämä hyödyttää Euroopan unionia, koska näin luodaan uskottavat investointipuitteet, jotka ovat harmonisoidut kaikkialla Euroopassa. Eli Euroopan kilpailukyvylle on olennaista saada ilmasto- ja energiapolitiikkaa Euroopan tasolla, koska näin tämä on Äh, todella eurooppalaista. Sitten lopuksi vielä, vaikka tässä nyt aikaa onkin ehkä jo mennyt hiukan liikaa, tämä vuoto-ongelma on arvioitu vuonna 2008 hyvin huolellisesti ja toimet äh, asian tasaamiseksi ovat olleet erittäin hyviä, eli en ole huolestunut siitä, että vaikka kiristäisimme tavoitteita, tuotanto siirtyisi muualle. Meillä on kansainvälistä kilpailua, mutta sehän on ihan tervettä. Kaikkien teknologioiden alalla ja kaikki alla on hyvä, että on kansainvälistä kilpailua, koska näin parannamme myös omia tuotteitamme. On hyvä, että meillä on äh, tasainen kilpailuympäristö, samat äh, säännöt koko Euroopassa ja myös äh, Kiinan hallitus antaa omia su- suunnitelmiaan julki ja on hyvä, että me olemme Euroopassa uskottava kumppani ja talouskasvu ja kilpailukyky kyllä hyvin pelaavat yhteen myös ilmastohuoliemme kanssa. No niin, Kiitoksia. Nyt katson tässä hiukan jo oikealle ja herra Nikolson tuskin pysyi tuolillaan tuota äskeistä kuunnellessaan, joten pitemmittä puheita annankin hänelle välittömästi puheenvuoron. Varmasti kohta syntyy erittäin kiinnostava keskustelu. Olkaa hyvä. Um, and, um... Kiitoksia oikein paljon. Ennen kuin esitän huomautukseni, niin kunnioitan kovasti joitakin niistä analyyseista, mitä tuossa edellä esitettiin, ja ainakin ne moraaliset aspektit, mutta olen syvästi eri mieltä uhkasta, joka koituu eurooppalaiselle teollisuudelle, ja selostan teille, miksi UKssa energia intensiivinen teollisuus, esimerkiksi alumiinin tuotanto, kemiallinen teollisuus ja niin edespäin. Ja muiltakin sektoreilta, terästeollisuudelta olemme kuulleet tänä aamulla aamuna. Kaikki ovat kansainvälisissä omistuksessa ja kansainvälisessä kilpailussa mukana ja Euroopan rajojen ulkopuolella toimivia ja rajoilla toimivia myös. Korostaisin, että kilpailuuhka ei ole vain siinä, että voiko eurooppalainen teollisuus kilpailla maahan tuoja vastaan, vaan nämä ovat myös vientivetoisia yrityksiä. Niiden täytyy olla kilpailukykyisiä Euroopan ulkopuolellakin. Ja kun mietitään tapoja, millä voidaan ilmastotoimenpiteiden vaikutusta helpottaa, oli se nyt sitten rajaverokysymykset tai vientiverokysymykset tai muut, niin tämä täytyy pitää mielessä. 2020 vuoteen mennessä tavoite 2000 prosenttia sovittiin vasta muutama vuosi sitten. Kansainvälinen konteksti on ollut hyvin hankala sen jälkeen. Nyt tiedämme, että mikään kehittynyt talous ei ole valmis sitoutumaan cap and trade-järjestelmään Euroopan ulkopuolella. Aikaisemmin oli enemmän optimismia ilmassa sen suhteen, mutta nyt tiedämme paremmin. Tiedämme, että mikään kehittyvä talous ei ole valmis sitoutumaan absoluuttisiin tavoitteisiin, suhteellisiin kyllä, niin varmasti niihin sitoudutaan, mutta ei minkäänlaisiin absoluuttisiin päästöleikkaustavoitteisiin. Eli hiilivuoto on paljon todennäköisempi kuin mitä odotettiin muutama vuosi sitten, kun tästä 2020 tavoitteesta sovittiin. Ja sitten jotkut eurooppalaiset poliitikot väittävät, että mitä, mitä kunnianhimoisemmat tavoitteet, sitä paremmin ne on saavutettavissa ja sitä halvemmaksi ne tulevat. Mutta se on juuri päinvastoin, koska silloin kun karbonisoidaan pienempi talous, niin se on paljon halvempaa kuin suuremman talouden dekarbonisoiminen. Viime vuosina on käynyt niin, että on, on huomattu, että tilanne on juuri näin. Itse asiassa tämä argumentti vietiin loogiseen päätökseen, vietäisiin päätöksen, jos talous menisi kuoppaan täysin ja silloin dekarbonisointi maksaisi nolla euroa, mutta näinhän ei ole päinvastoin. Näimme käyriä hetki sitten, jossa verrattiin hiilen ö, tarve allokointiin tietyillä sektoreilla. Silloin kun lama meihin osui täällä ja muualla. Ja UK monilla sektoreilla eh, hiiltä varastoitiin ja tuotanto eh, putosi parikymmentä 30 prosenttia. Tietysti hiiltä oli valtavasti käytettävissä, mutta teollisuus romahti sellaisella tavalla, mitä ei kukaan pystynyt eh, odottamaan. Ja tietysti yliallokointia oli ja hiili, hiili, päästölupia oli olemalla, olemassa. Mutta markkinat, markkinat osoittavat, että lama on ainakin yhtä tärkeä tekijä tässä prosessissa kuin ö, muutkin tekijät. Ja sitten taas teräs, lasi ja alumiini, teollisuuden alat, jotka ovat korkea intensiivisiä, hiilintensiivisiä, ovat hyvin merkittävässä asemassa. Oli kyseessä sitten niin, näiden markkinoiden, näille markkinoille tavaran, tavaran toimittaminen on tärkeä asia, oli kyseessä sitten Euroopassa tuotettu energia tai muualta tuotu. No se mikä on meille tärkeää, tämä ei ole pelkästään emissiolupien, päästölupien hinta, vaan tämä kumulatiivinen taakka, joka ilmastopolitiikasta kertyy, eli verotus, EUn päästökauppajärjestelmä, sen suorat ja epäsuorat kulut eli korkeampina sähkön hintana näkyvät kulut. Eli vaikka minkäänlaista ongelmaa ei olisikaan, esimerkiksi kuten teollisuuskaasujen kohdalla, joka on hyvin matalalla päästötasolla, niin energian hinnan siirtäminen eteenpäin asiakkaalle on kysymys, todellinen kysymys ja ongelma, koska itse asiassa sähkön tuottajathan siirtävät sen sataprosenttisesti sen taakan kannettavaksi kuluttajille. Ja tämä vaikuttaa merkittävästi kuluihin vuoteen 2020 mennessä. Ja sen lisäksi meillä on sitten nämä uusiutuvien energialähteiden tuet. Eli jos meillä ei olisi niin kallista tukijärjestelmää ja niin tiukkoja energiaveroja, niin mahdollisesti teollisuus pystyisi kantamaan tämän ETSn tuoman lisätaakan. Mutta joskus meille on sanottu, että tämä yksi, yksi politiikan ala on aivan oma itsenäinen alansa, eli jos pyritään yli 20 prosentin leikkauksiin, niin jos tämä ei, osoi, jos tämä ei koidu kuoleman iskuksi teollisuudelle, niin, niin hyvä niin. Voihan se olla, että jos joku ampuu haulikolla, niin välttämättä, tai jos joku ampuu kiväärillä, niin se ei välttämättä osu, mutta jos sitten käytetään haulikkoa ja siinä on paljon luoteja, jossa on kaikenlaisia tukia ja kaikenlaisia päästöjärjestelmiä, päästölainsäädäntöä, niin silloin syntyy tällainen kumulatiivinen taakka kannettavaksi ja osuma todennäköisesti on paljon suurempi. Eli yksi elementti paketissa ei tietenkään saa teollisuutta vielä polvilleen. Ja tämä benchmark-kysymys on vielä ratkaisematta ainakin teräksen ja muunkin teollisuuden kohdalla ja meidän täytyy miettiä, Eli ei ole oikein, että sanot, jos sanotaan, että nämä ongelmat olisi ratkaistu, niitä ei ole. No sitten sähköintensiivisten teollisuuden alojen kompensointi täytyy ratkaista. Alumiinin tuottajille se on suuri huo, huolenaihe ja myöskin ää, terästuottajille. Ja nämä ovat aloja, jotka vievät EU-sta ulospäin. Eli tuontikysymysten ratkaisu ei tuo ratkaisua vientikysymyksiin. No sitten epätaloudellisten ö, uusiutuvien lähteiden tukeminen on ongelma sinänsä, koska tämä, tämä kattaa esimerkiksi tuulienergian, joka on aika epävarma energianlähde. Ja nyt puhutaan Britannian hallituksen arvioista, eli sähkön, teollisen sähkön hinta että voi nousta 60-70 prosenttia 2020 vuoteen mennessä. Ja se johtuu ainakin puolittain dekarbonisointiongelmista. Eli täytyy kysyä, miksi Eurooppa käyttää näin paljon rahaa hiilidioksidipäästöleikkauksien aikaansaamiseksi. En käy tässä nyt yksityiskohtaisesti yksityiskohtaisesti asioita läpi, mutta tämä ei, tämä ei ratkaise koko ongelmapakettia. Teollisuus voi ehkä elää, vaikka hiilen hinta olisi kalliimpikin. Meillähän on eh, vähemmän kalliita korvaavia energianlähteitä, mutta ETS voi toimia vain, jos sallitaan markkinoiden toimia – asianmukaisesti. Tällä hetkellä minun mielestäni EU kaivaa maata ETSn jalkojen alta muuttamalla sen alkuperäisiä sääntöjä, erityisesti ehdottamalla, että ää, päästölupia pitäisi pidättää. Ja kukapa haluaisi markkinoida tällä tavalla markkinat tuhotaan, jos politisoidaan niiden toiminta suuntaan tai toiseen. Näyttää siltä, että Euroopan unioni todellakin kaivaa maata jalkojensa alta. No sitten hiilivuodosta lopullisesti voidaan todeta, että on olemassa testi näiden kahden näkemyksen äh, kansanpitävyyden testaamiseksi, eli onko hiilivuotoa tapahtunut vai ei. Eli voidaan ajatella, että hiili sisältyykin kulutukseen UK ja monessa muussakin Euroopan maassa emissiot liitetään usein tuotteiden kulutukseen ja nettituonti on mennyt ylöspäin 90-luvulta alkaen. Me emme ole dekarbonisoineet taloutta, vaan me olemme vain jakaneet sen laajemmalle tai uudelleen. Eli jos haluatte älyllisesti rehellisen vastauksen ympäristökysymykseen, niin sanoisin, että katsotaan kulutusta. Katsota, katsokaa kulutusta. Ja olen täysin eri mieltä Hedegaardinin kanssa siitä, että kun Öttinger sanoi, että jos mennään yli 20 prosentin, niin se on haitallista hiilivuodon kannalta. Se ei johda dekarbonisointiin, vaan se johtaa itse asiassa teollisuuden alasajoon. Kiitos. Kiitoksia. Ja todellakaan me emme tietysti halua, että eh, hiilivuoto tapahtuu, vaan haluamme, että teollisuus säilyy Euroopassa. Ja olette sanomassa, että me, meidän täytyy valmistella erittäin huolellisesti eh, toimipaketti. Ja meidän täytyy todellakin katsoa, eh, kuinka jäsenvaltiot toimivat. Eli ensin tehdään tietysti päätöksiä Brysselissä, mutta sitten ne täytäntöön pannaan, pannaan kansallisesti päästökauppa on ehkä toiseksi äh, äh, parassa vaihtoehto. Sitten on tietysti myös äh, jäsenvaltioiden verotustoimia. Ja meidän täytyy huolehtia paremmasta koordinoinnista Euroopan ja kansallisen tason välillä. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen paneeli ja nyt Leena Eek. Kiitoksia. Haluaisin ensiksikin kiittää kuulemisen järjestäjiä. Tämä on ollut yksi kaikkein informatiivisimmista e, kuulemisista, missä olen ollut seitsemän vuoteen. Ja tässä on erittäin tärkeää tietoa saatu. Ja tiedän, että on paljon jäseniä ja poliittisia sihteereitä, jotka ovat täällä paikalla. Ja olen huomannut, että täällä tehdään todella tiivisti muistiinpanoja, joten e, toivottavasti e, todella koette, että on maksanut vaivan tulla tänne Euroopan parlamenttiin. Meillä on erittäin tärkeitä asiakokonaisuuksia tällä hetkellä käsittelyssä ja me pyrimme löytämään sellaiset kompromissit. Ja siinä että tästä tällaisesta formista on paljon hyötyä. Meidän todella täytyy pohtia mm, energiatehokkuutta, ja hiilidioksidin hintaa. Olen keskustellut tästä viime vuosina teollisuuden edustajien kanssa hyvin paljon. Ja energiaintensiiviset teollisuuden alat ovat sellaisia, jotka hyödyntävät uutta teknologiaa. Ja ne hyödyntävät mahdollisuutta vähentää energian käyttöä ja energiaintensiivisyyttä niin, että omistajat ja työntekijät ja koko yhteiskunta hyötyy. Mutta Eh, toisella puolella on paljon eh, tuotantolaitoksia, jotka ovat eh, kieltäytyneet tällaisista mahdollisuuksista, eivätkä ole investoineet. Ja minusta tässä on helposti saatavilla rahaa, ja tästä voidaan saada hyötyjä. Olen keskustellut esimerkiksi energiaintensiivisen terästeollisuuden kanssa ja e, Suome, äh, Euroopassa erot e, toimijoiden välillä ovat todella suuria ja maailmanlaajuisesti vielä suurempia. Joten voidaan sanoa, että tässä on todellakin valinnanvaraa. Me pyrimme kuitenkin e, saavuttamaan tässä ilmastotavoitteita. Suuri enemmistö parlamentin jäsenistä on tälle kannalla. Ja tutkimusta tarvitaan Eh, siitä, mikä malli on eh, paras. Ja tässä itse asiassa päästökauppajärjestelmä on osoittanut eh, hyötynsä, kun saadaan tällainen suljettu markkina-alue, niin markkinat myöskin toimii. Valitettavasti täällä 12, joidenkin täytyy lähteä, mutta haluan kiittää kaikkia meidän panoksestaan. Ja todellakin täällä on varmasti myös henkilöitä, jotka seuraavat tätä internetin kautta. Ja toivottavasti voitte toimittaa meille nämä esityksenne, jotta voimme jakaa ne kaikille jäsenille. Kiitoksia myös puheenjohtajalle. Yeah, and, and apologies, Matthias. Matias, äh, pahoittelen, että sinulla on äh, kiire tässä hyvää työtä, että saisimme asiat päätökseen ajallaan, mutta tämä on niin tärkeä aihe ja tämä on niin keskeinen asia. Mutta haluaisin äh, pyytää Noihoffia vastaamaan Nikossonille tästä kumuloituvasta taakasta. Tämähän oli Nikossonin äh, avainargumentti. Mutta samalla pyytäisin, että Nikosson äh, ehkä kommentoisi kumulatiivisia hyötyjä, joita teollisuudelle on syntynyt, koska nämä ilmaiset luvat ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa ja tämän mukanaan tuoma hyöty Äh, ette tätä ottaneet huomioon puheenvuorossanne ja tietenkin seuraavassa vaiheessa on jälleen intensiiviselle teollisuudelle, teollisuudelle koko joukko ilmaisia lupia jaossa. Eli kyllä tällaisia ilmaisia lounaita on olemassa. Ja sitten vielä esimerkiksi valtion tuet. Sähkön hinta on nyt korkealla ja komissio on valmistelemassa valtion tuki mallia niin, että teollisuus tätäkin kautta tulee saamaan hyötyä. Eli jotkut hyödyistä ovat vain teidän mielestänne tosiasia, mutta ja tämä kasaantuva taakka on mielestänne veitsi kurkulla. Eli jos te yhtäältä sanotte, että niin, niin, tämä nyt on vaan tosiasia, näin tämä maailma menee, ja sitten toisaalta taas väitätte, että tämä on veitsikurkulla, niin tämä ei mielestäni ole kyllä tapa saada aikaan äh, yhteistä kompromissia kaikilta, joten pyytäisin, että vastaisitte myös näihin kasantuviin hyötyihin liittyen. Kyllä nekin ovat olemassa, on harmi, että te niitä maininnut sind keine weiteren Fragesteller da, dann würde ich... No niin, pyytäisin, että molemmat panelistit äh, vastaavat näihin kysymyksiin. Thank you. Um, I, I guess um, the, the reason I didn't mention... Varmaankin syy, miksi en maininnut näitä kumulatiivisia hyötyjä on se, että ne eivät ole teollisuudelle niin itsestäänselviä. On totta, että on olemassa ollut mahdollisuus ansiottomaan hyötyyn tai ansiottomaan voittoon erityisesti energiasektorilla. Me olimme kovin kriittisiä ensimmäisessä vaiheessa eh, päästökauppajärjestelmää sen suhteen, joka ei ottanut sallinut mukaan tuloa pankkisektorilta. Mutta tämähän on aivan järjetön ajatus koska mehän tiesimme, että eh, energiasektori voisi siirtää kaikki kulut äh, tai taakat mm, as, asiakkaan kannettavaksi. Eli jos tulee äh, ansiotonta, äh, ansion menetystä niin sanotusta, niin se siirtyy välittömästi asiakkaan kannattamaksi, kannettavaksi. Tulevissa vaiheissa ETS tilanne pahenisi merkittävästi ajatus, että hiili intensiivisten energiantuottajien tai tavaranvalmistajien pitäisi saada minkäänlaisia tuulenkaatovoittoja, tällaisia ansiottomia voittoja. ETSstä on aivan älytön ajatus. Jos nyt ajatellaan lamaa vaikkapa, niin sen vaikutus on paljon pienempi kuin mitä ajateltiin yliallokointia on tapahtunut selvästi, josta tämän lavan, laman johdosta. Ja tämä on liiketoimintariski. No sitten mainittiin nuo valtionapusäännöt, valtiontukisäännöt. Tämä on hyvin mielenkiintoinen aihealue ja arvostan komission tekemää työtä ja muidenkin tekemää työtä tämän asian käsittelemiseksi niin, että sähköintensiivistä toimialaa tuettaisiin, mutta ollaan kovasti myöhässä. Kansainvälinen business on siinä tilanteessa, että se yrittää houkutella Euroopasta tai muualta toimijoita, kun tällainen riski on koko ajan ilmassa, koska kolmosvaihe on sellainen, että pääomaintensiivinen teollisuus tarvisi paljon enemmän varmuutta. Mitenkä tällä voidaan tällä järjestelmällä houkutella investointia, investointeja tänne? Ei siksi, että olisi varmuutta kilpailutilanteesta, vaan siksi, että on epävarmuus siitä, että ollaanko me kilpailukykyisiä vai ei tulevaisuudessa. Teollisuuden vastaus epävarmuuteen on aina investointien puute, joten siksi en puhu kumulatiivisista hyödyistä kauhean paljon, koska teollisuuden kannalta katsottuna nuo hyödyt näyttävät aika pieniltä. I fully agree with uncertainty olen aivan samaa eh, mieltä sitä, että epävarmuus syö investointeja. Ja tarvitsemme todellakin kunnon puitteet siitä, minne eh, olemme menossa. Ja näin saamme varmuutta. Ja tietysti, eh, jos tiukennetaan tavoitteita, niin silloin tietyt alat, jotka tarvitsevat paljon energiaa, niin Eh, joutuvat tiukempaan tilanteeseen, niin tarvitaan investointeja, jolla tilannesta selvitään. Minä en näe tässä eh, juurikaan eh, riskejä, koska joka tapauksessa tässä pidetään huolta energiallisista aloista ja esimerkiksi lämmön ja sähkön yhteistuotannossa otan huomioon energiallisista alat. Joten minusta tässä ei ole mitään tästä kumulatiivista haittaa tai taakkaa. Se, että saataisiin teollisuutta työnnettyä eteenpäin, niin tarvitaan hinta hiilidioksidille. Ja meidän tutkimuksemme osoitti, että teollisuus odottaa, että investoinnit saadaan takaisin neljässä vuodessa, kun päästöjä vähennetään mutta eh, eh, tämä ei välttämättä ole aivan kohdallaan. Ja mielenkiintoista nähdä myös se, että eh, kuinka energiaintensiivisiä tuontitavarat ovat. Ja voidaan tällä pohtia, onko meillä hiilivuotoa. Mutta joka tapauksessa, jos tuotanto laskee Euroopassa, niin kilpailukykyä ei ole, niin saamme enemmän tuotantoa, mutta tällä ei ole mitään tekemistä Euroopan innovatiivisuuden kanssa. Eli meillä täytyy olla välineitä, jotka kannustavat innovoimaan. Ja näin voidaan laskea eh, eh, tuotteiden eh, energiaintensiivisyyttä. Mutta tämä ei suoraan liity asiaan. Ja nyt pääsemmekin takaisin tähän kattavaan biovision. Ja minkä takia tarvitaan hinta hiilidioksidille ja niin minkä takia tarvitaan päästökauppaa. Eli ympäri, äh, yritykset ovat sanoneet, että tarvitaan äh, uskottava äh, äh, tavoite äh, tulevaisuudelle. Näin voidaan määritellä, mikä on hiilidioksidin hinta tulevaisuudessa. Ja tärkeää on, että katsotaan koko Eurooppa, sillä suurin osa yrityksistä, joiden kanssa olemme keskustelleet, katsoo asioita juuri Euroopan mittakaavassa. Ei voi olla ainoastaan kansallisia äh, politiikkoja. Ehkäpä Saksan kokoisessa maassa niillä on merkitystä, mutta epäilen, mikä olisi vaikutus muissa Euroopan maissa. Kiitoksia. Viimeinen kysymys vielä. Komissio on äh, pyytänyt puheenvuoroa. Pyytäisin vain yhtä asiaa, puhukaa lyhyesti. Uh, Stefan Verhoeven from the European Commission. I have a short question for Mr. Nicholson. Lyhyt kysymys Nikosta. Mitä tulee energiaintensiiviselle teollisuut, energiaintensiiviseen teollisuuteen kyllä todella ennen vuotta 2013 on toimittava, ettei luoda epävarmuuden tilaa ja toiminnan oltava asteittoista. Ja toiseksi komissio on lisäksi ehdottanut, että tämän tulisi tulla lupien huutokauppa puolelta ja tällä arvioidemme mukaan voi olla hiilen hintaan vaikutusta. Energiaintensiiviselle teollisuudelle tämä, tämä tarkoittaisi sitä, että niiden vuodesta 2013 saamat ilmaiset luvat, nous, niiden arvo nousisi. Ja luonnollisesti vielä käyttämättä jääneet luvat, niidenkin arvo nousee. Voisitko reagoida tähän? I'm astonished by that question. The idea that... Olen hämmästynyt tästä kysymyksestä, että teollisuuden pitäisi olla iloinen siitä, että se, mistä he eivät maksa, olisi arvokkaampaa. Minusta tämä on aivan ällistyttävä ajatus. En voi ajatella lähestymistapaa, joka voisi tuhota markkinoiden luottamuksen tehokkaammin, koska tämähän on täysin keinotekoinen rakennelma, eli manipuloidaan vähitellen hintoja. Ja näinhän tässä käy, koska se, että kritisoidaan EUn päästökauppajärjestelmää liittyy siihen, että siinä ei onnistuta osumaan oikeaan hintaa, vaan hintaan vaan yritetään ennakoida tai yritetään saada tietty päästöjen taso. Ja jos hinnat nyt sitten osuvat vähän äh, matalemmalle vaikka kuin mitä ihmiset olisivat toivoneet, niin ei voi mitään. Minusta se on ihan hyvä, että näin toimitaan. Hyväksyn kyllä, että miksi näin tehdään, mutta tapa, millä asia on toteutettu, on vahingollinen. Eli jotkut meistä ovat jo vuosikausia eri, edistäneet päästökauppajärjestelmän ajatuksen hyväksymistä maailmanlaajuisesti, mutta en usko, että ajattelitte oikein läpi tätä asiaa huolellisesti. Nimittäin tällaiset manipulaatiot hinnan manipuloimiseksi ovat todellakin vahingollisia, puhumattakaan siitä tilanteesta, että niitä ruvettaisiin panemaan täytäntöön. Wir kommen zum Schluss. Ich glaub... No niin, nyt äh, olemme kyllä käyneet erittäin kiinnostavan äh, keskustelun tänään. Ja niin kuin kollega Leena Eek totesi, tämä keskustelu on ollut hyvin laajaa ja hyvin kattavaa. Keskustelu ei yksinomaan pyörinyt sen ympärillä, pitäisikö äh, jäädä 20 prosenttiin vai mennä 30 vai jäädä tälle välille. Näin yksinkertaista keskustelua ei ole. Se on hyvin monitasoista, koska tilanne Euroopassa on niin kovin monitasoinen ja koska meidän on pyrittävä siihen, että ilmastonsuojelutoimissamme etenemme ja että kannamme todella vastuumme. Euroopan parlamentti on halukas kantamaan oman vastuunsa sen suhteen, että työpaikat, hyvinvointi eh, säilyvät ja meillä on lisäksi vastuu no, sanoisinko nyt ainakin Euroopasta, jos ei nyt koko maapallostamme. Ja me olemme todella vastuussa Euroopasta ja meidän on luotava sellaiset oikeudelliset puitteet, joiden pohjalta on hyvä toimia. Tämä on merkittävä haaste tulevina päivinä, viikkoina ja kuukausina. Tämä ITREn kuulemistilaisuus tietoisesti järjestettiin niin, että meillä on tilaisuus tänään saamamme tiedot vielä toimittaa tarkistuksina eteenpäin. Kiitän kollegoita, jotka osallistuivat. Kiitän äh, kaikkia alustajiamme siitä, että olitte käytettävissämme ja annoitte meille lyhyessä ajassa äh, käsityksen siitä, mitä te asiantuntijoina meidän neuvotte tekevän. Ja niin kuin aina elämässä, varmaan äh, totuus on siellä jossain kultaisen keskitien tienoilla. Kiitän myös sihteeristöä ja kiitän tulkkeja, jotka tekivät tämän tapaamisemme mahdolliseksi. Minä tiedän, kuinka paljon työtä tällaisen tapahtuman järjestäminen vaatii, mutta tuo työ kyllä kannatti. Kiitän kaikkia vieraitamme, kaikkia mukana olleita, myös niitä, jotka seurasivat tätä kokousta internetin välityksellä. Tiedän, että lukuisat ihmiset käyttävät tilaisuutta ja seuraavat Euroopan parlamentin kokouksia internetin välityksellä ja kaikilla on jopa tulkkaus siellä käytettävissään. Tämä on hienoa. No niin, minä olen varjoesittelijä. Bas Eichhout on ympäristövaliokunnan esittelijä ja hän nivoo sitten nämä kaikki langat yhteen. Ja niin kuin ympäristövaliokunnan kokouksessa eilen todettiin, hän rakentaa siltoja. Ja kesäkuussahan teemme sitten lopullisen päätöksen, joka on sitäkin äh, arvokkaampi, mitä suuren pienemmistä sitä tukee. Ja jos se on hyvin tiukka enemmistö, niin siinä ei paljon järkeä ole, koska me haluamme antaa Euroopan parlamentilta voimakkaan signaalin ja pyrimme todella siihen, että tässä onnistumme. Tämä ei varmastikaan ollut viimeinen kuulemistilaisuus aiheesta. Kiitos vielä kaikille Kiitos, että olitte mukana. Hyvää kotimatkaa.